palmuöljy ja sademetsien metsäkato. Kuten muistatte, me päätimme tehdä valiokunta-aloitteisen mietinnön ja tänään meillä on edessämme keskustelu mietintöluonnoksesta. Sen esittelee Katerina Konechna. Annankin heti puheenvuoron esittelijälle, että voimme kuulla hänen kantansa tähän asiaan. Olkaa hyvä. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kollegové. Puheenjohtaja, eh, kiitos hyvät kollegat. Sallikaa, että heti aluksi kaikkia varjoesittelijöitä kiitän heidän ponnisteluistaan ratkaisujen löytämiseksi tähän ongelmaan. Me olemme hyvällä tiellä <clears throat> että löytämässä kompromissin, sillä tämä valiokunta tarvitsee sen, ja ne kaikki tietysti Euroopan kansalaiset, eli kansalaiset kautta maailman, nimittäin palmyöljy ja sademetsien tuhoutuminen koskettaa meitä kaikkia. Ja voimme tietysti olla sitä mieltä, että kysymys on aiheesta, joka oli tärkeä, mutta minä voin luvuilla osoittaa teille, miten tärkeä aihe tämä on. Ajatellen tulevaa kehitystä, ei pelkästään hiilidioksidia ajatellen, vaan ajattelen sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä. Haluan kiittää myös sihteeristöä, joka on tukenut minua alussa. Viime vuonna olivat metsäpalot Indonesiassa, yli kaksi miljoonaa hehtaria mm, sademetsää paloi kolmen viikon sisällä. Hiilidioksidia vapautui ilmapiiriin enemmän kuin Saksasta kokonaisen vuoden aikana. Ja kuulemisen jälkeen on nyt kulunut yli kaksi kuukautta ja nyt olemme esittelemässä mietinnön pohdittavaksi. Kysymys on tärkeästä edistysaskeleesta, jos, johon kaikki olette osallistuneet, sillä ilman – että koordinaattorit ja te yksittäiset jäsenet olisivat tukeneet meitä, tämä ei olisi voinut syntyä. Komissio on myös ollut aktiivinen ja <clears throat> helmikuussa se tulee esittämään mietinnön metsien katomisesta vuoden 2017 lopulla myöskin mietinnön, joka koskee palmuöljyä. Nämä ovat kaksi hyvin tärkeää asiakirjaa joiden parissa voimme jatkaa työskentelyä. Tärkeimmät asiat tässä mietinnössä ovat suositukset numero 8 ja numero 16. Numero 8, jossa puhutaan sertifiointijärjestelmistä RSPOsta. Siinä meillä on hyvä syy tämän RSPOn uudistamisen yhteydessä uudistamisen yhteydessä 2017 ottaa aloite siitä, että RSPOn puitteet tulevat uskottavammaksi sertifiointipuitteiksi ja monet kysymykset voidaan ottaa mukaan, jotka tänään eivät saa vielä riittävästi tukea. Tämä on meidän tavoitteemme, sillä me tarvitsemme sertifiointipuitteet ja samaan aikaan olemme tietysti sitä mieltä, että näiden puitteiden täytyy olla uskottavat. Meille <clears throat> kysymys on siitä, että yksiselitteisesti voidaan todeta, että palmuöljyn tuottaminen ei ole metsien katoamisen syy eikä äh, turvekenttien katoamisen syy. Nämä eivät ole, siitä se ei ole myöskään syy sosiaalisiin konflikteihin, vaan että pientuottajien mukaan vetäminen koko järjestelmään on mahdollista tätä kautta. Jos voitte antaa meille muita suosituksia, esimerkiksi tarkistusten muodossa, millä me työstämme ne mukaan tähän esitykseen. Tärkeää on myöskin puhua biopolttoaineista tässä yhteydessä. Euroopan unionissa nimittäin biopolttoaineet ovat lähes puoliksi sellaisia, että ne sisältävät palmuöljyä, joka ei ole sertifioitua. Eikä se varmaankaan ole se suunta, johon me halusimme edetä silloin, kun me teimme direktiivin biopolttoaineesta, mitä me ajattelimme, että se olisi hyväksi ympäristölle, mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, että se, mikä aluksi näytti myönteiseltä, ei enää olekaan sitä. Biopolttoaineet ovat hyvä esimerkki siitä, mm, että jotakin ei tarvita, mutta kuitenkin käytetään ja tätä kautta koko järjestelmää väärinkäytetään. Vielä 15 vuotta sitten, vuosina 2000-2001, palmuöljyn tuotanto oli 24,3 miljoonaa tonnia ja nyt se on 65,5 miljoonaa tonnia. Se osoittaa sen, miten valtavasti kulutus on kasvanut ja miten välttämätöntä on puuttua asiaan. Emme ole olleet kovinkaan radikaaleja tässä mietinnössä, emme niin radikaaleja kuin kenties kuviteltiin, mutta meitä on ohjannut se, että me emme halua nyt väkivaltaan ryhtyä, joka kohdistuisi muutamaan ryhmään, vaan haluamme, että tämä olisi sellainen, jota kaikki ryhmät voisivat tukea. Nekin, jotka tulevaisuudessa jatkavat työtä ja nekin, jotka Kalvat muuttaa tilannetta palmuiden osalta jäsenvaltioissa. Radikaalimpi mietintö merkitsi sitä, että sisältäisi tyhjiä lauseita ja ongelmien sysämistä muiden niskaan, eikä siitä ole apua kenellekään. Me etsimme myönteistä ratkaisua, ja siksi me olemme kirjoittaneet mietinnön siihen muotoin kuin missä se nyt on. Me pyrimme etsimään yksimielisyyttä konkreettisilla askelilla, jotka voidaan panna toimeen. Meille on ne kaikkea tärkeää kestävyys aikana, jolloin palmuöljyala on siirtynyt Keski-Afrikaan ja Tänlaisen Amerikkaan. Me puhu pelkästään Aasiasta, Indonesiasta, Malesiasta, vaan keskisestä Afrikasta ja Tänlaisesta Amerikasta, jossa on näkyvää, että ongelmat ovat samoja kuin joita Aasiassa on ollut metsien katoaminen johtaa siihen, että vuonna 2022 jopa 98 prosenttia katoavat äh, arniometsät, joista elää, joissa elää hyvin tärkeitä eläinlajeja, kuten esimerkiksi orankutangeja, orankeja. Ja tähän liittyy myöskin sosiaalisia ongelmia. Ne ovat hyvin tärkeä kysymys. valiokunnat DEVE, AGRI ja INTA tulevat myöskin antamaan omat lausuntonsa tähän mietintöön ja nekin varmasti auttavat meitä siinä, että me voimme täydentää tätä, mitä tulee siis tähän kysymykseen palmuöljystä ja samalla myöskin osoittaa meille sen, miten turhaa palmuöljyn kulutus on ja miten kallista se meille kaikki tulevaisuudessa tulee olemaan. Odotan mielenkiinnolla kommenttejanne, mielipiteitänne, tarkistusehdotuksianne. Kysymys on, niin kuin sanottu, ei siitä, että luotaisiin tyhjä asiakirja, vaan asiakirja, joka ei vain meille, vaan myös komissiolle voisi olla ohjenuora siinä, miten palmuoljukysymyksessä voitaisiin edetä edelleen ja mitä askeleja voitaisiin ottaa tämän hyvin ratka- ratkaisevan tärkeän taloudellisen sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi voidaan saada aikaan. Pariisin sopimus ja vuosituoden tavoitteet, niiden osalta voimme sanoa, että tätä ongelmaa ei pidä unohtaa, vaan pitää todellakin kiinnittää siihen huomiota. Kiitoksia, odotan olla keskustelua. Thank you very much. And now we start. Kiitos paljon ja nyt sitten normaali kierros Ensiksi siis varjo, esittelijät eri poliittisten ryhmien nimissä. Ja minä aloitankin ja korvan tässä herra Chirion. Hän on antanut minulle tästä muistiinpannot. Haluaisin kiittää esittelijä Konechnaa tästä mietintöluonnoksesta – Mietintöluonnos on tasapainon ja se kattaa suurimman osan kohdista, jotka on käsiteltävä palmuöljykysymyksen yhteydessä. Kollega Chiricio kirjoittaa myös, että useista kohdista hän kuitenkin aikoo esittää tarkastuksia, tarkistuksia, jotta hän voi lisätä tekstiin asioita, jotka on jätetty pois. Esimerkiksi sellaisia kohtia, myös, kohtia, joista myös komissio on samaa mieltä. Palmuöljyn viljely ja myös maissin viljely ja myös muidenkin kasvien viljely on johtanut siihen, että maaperä on mennyt itse asiassa enemmän esimerkiksi maissin viljelyyn kuin palmuöljyn viljelyyn. Tämä olisi myös yksi ratkaisuehdotus, vaikka tietysti parantamisen varaa on. Sitten määritelmistä ja kriteereistä, niistäkin kollega Sirio aikoo esittää tarkistuksia. Tarkistuksella yritetään poistaa tekstisanat ilman palmyöljyä. Eli haluttaisiin tehdä selväksi, että kulutte, että kuluttajille tiedottaminen siitä, että tuotteessa on käytetty palmuöljyä, sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia ennen kaikkea, kun palmuöljy tulee sertifioidusta lähteestä. Ja nyt sitten ST-ryhmän puolesta Paul Brannan. Onnittelut esittelijälle. Hyvältä näyttää, kun olen varjoesittelijänä. Palmuöljy on tällä hetkellä korvaamatonna, monessa elintarvikkeessa ja tällä hetkellä ähm, on merkittävästi tulossa painetta ajatellen maankäyttöön. Ähm, palmuöljy on hyvin tehokas ajatellen maankäyttöä. Se käyttää suunnilleen puolet siitä maasta, mitä, käy, mitä käyttäisi jokin toinen aine tai toinen kasvi. Ja siinä käytetään vähemmän torjunta-aineita kuin soijassa ja maississa. Ja tällä tavoin ei ole vielä todellista vaihtoehtoa. Mutta kysymys kuuluukin, miten voimme tehdä palmuöljystä kestävämpi, kestävämmän ja niin, että eh, siinä vastattaisiin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Eh, palmuöljy mm, se eh, ei pitäisi johtaa trooppisten sademetsien katoon, eikä siinä pitäisi käyttää turvealueita EUn pitäisi rajoittua ainoastaan eläinrehun tuotantoon. Ja pitäisi olla myös selkeä vaihtoehto niin, että olisi myös vaihtoehtoisia palmuöljysisältöjä, jotka tulisivat esiin myös merkinnöissä. Ja se tulisi selväksi myös silloin, kun nämä tuotteita ostetaan. EU on uudistanut omaa biopolttoainepolitiikkaansa ja niin kuin esittelijä jo mainitsikin, jotkut lähteet sanovat, että noin 50 prosenttia paljuöljystä, joka tuodaan, se menee biopolttoaineeseen. Jos katsotaan nyt palmuöljyn tuotannon vaikutuksiin pitää lopettaa nämä toimet 2020 mennessä. EU pitäisi rajoittaa rajoittaa näitä palmuöljytuotantoja. Ja jos nyt katsotaan sitten kehitys, kehittyvää kehitysmaita. Kyse on myös maankäyttöoikeuksista ja pientiloista alkuperäiskansoista. Laajamittainen palmuöljytuotanto, sillä on ympäristövaikutukset ja myös kielteiset vaikutukset maankäyttökysymyksissä. Ja tästä, tästä herää myös erilaisia vaaroja, jotka liittyvät maankäyttöön. Sometimes we have... Joskus brittikollegoilta pitäisi pyytää puhumaan hieman hitaammin kuin he täällä puhuvat. Nyt sitten edustaja Görling. Kiitos puheenjohtaja. Minä aionkin nyt puhua oikein hitaasti. Tai no oikeastaan normaaliin tahtiin, vaan toivottavasti tulkkaus sujuu. Haluaisin kiittää kollega Konechna tästä mietinnöstä ja haluaisin vilpittömästi sanoa, että se on oikein tasapainoinen mietintö. Hän on välttänyt populistista retoriikkaa, jota, jota olisi helppo vajota palmuöljyn kohdalla. Mietintöluonnos on hyvä asia sitä on hyvä lähteä. Ja kiitos kollega Brannenille, että hän puhui myös palmuöljyn myönteisistä piirteistä. En toista nyt sitä, mitä hän sanoi, mutta hän kuitenkin kertoi myös näistä suuremmista ongelmista. Ja on hienoa, että minun ryhmäni on ollut hyvin aktiivinen tässä keskustelussa. Ensiksi mietinnöstä johdantoosan kappaleissa me haluaisimme kiinnittää huomiota siihen, että pitäisi ottaa mukaan viitteitä siitä, mistä tilastot ovat peräisin, sillä jotkut näistä tilastoista olisi helppo kumota, joten meidän pitäisi sopia sellaisista tilastoista ja luvuista, jotka, joille, jotka sopivat kaikille varjoesittelijöille. Kaiken kaikkiaan tuen sitä, että viitataan yhteiseen vastuuteen. Haluaisimme kyllä vahvistaa sitä, sillä tässä ei ole kyse pelkästään tuottavien valtioiden vastuusta, vaan myös kuluttajien, kuluttavien valtioiden lainsäädännöllistä ja muustakin vastuusta, vastuusta myös kulutuksessa. Haluaisin, että sitä korostetaan lisää. Paul puhui metsäkadosta kattavasti ja olen suurilta osin samaa mieltä hänen kanssaan. Biopolttoainekeskustelusta voisin sanoa, että en ole aivan varma, pitäisikö tässä nyt lähteä muuttamaan palmuöljybiopolttoaineiden prosenttiosuuksia vuoteen 2020 mennessä, sillä kauan saada sovittua näistä prosenttiosuuksista, mutta tarvitsemme kyllä komissiolta lisätoimia ja nykykomissio ei ole siinä kyllä hyvin halukas, mutta pitäisi kyllä aloittaa sen harkitseminen, mitä palmuöljylle tehdään vuoden 2020 jälkeen. Juuri siinä kohdassa voimme vaikuttaa paljon siihen, mitä, miten palmuöljyä käytetään. Ehkä voitaisiin pyytää mietinnössä komissiota lisätoimia tältä pohjalta. Katerina ymmärtää oikein hyvin erot eri sertifiointitapojen välillä ja sertifioinnin valvonnan, valvonnassa. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän pitäisi yrittää saada aikaiseksi yksi tunnustettu sertifiointijärjestelmä niin, että ihmiset voivat todella luottaa siihen, että he ostavat kestävällä tavalla kehitettyä palmuöljyä. Minun mielestäni pitäisi tähdätä sataprosenttisesti kestävään palmuöljyyn, että vain sellaista tulisi EUn alueelle, ja tämän mietinnön pitäisi todeta se. Ymmärrän kyllä, että tämä on vaikea tavoite, jos sille annetaan määräaika ennen kaikkea, mutta minun mielestäni mietinnössä ei välttämättä sano, tarvitse sanoa, että se pitää saavuttaa tiettyyn päivämäärän lähdessä, mutta minun mielestäni kuluttajat kyllä tätä haluavat. Tietysti ymmärrän, miten vaikea merkintöjä saada aikaiseksi. Me olemme keskustelleet kauan jo minkälaisia tietoja elintarvikkeiden pitäisi antaa kuluttajille, ja no, niiden sääntöjen muuttaminen olisi vaikeaa, mutta en usko, että kuluttaja haittaisi se, jos pääsisimme tavoitteeseen, eli sataprosenttisesti kestävä palmuöljy. Vielä viimeinen huomio, kun puhumme metsäkadosta, meillä ei oikeastaan ole mitään kansainvälistä määritelmää metsäkadosta. Se olisi myös tärkeä kysymys tässä mietintöluonnoksesta, ennen kaikkea kun puhumme sellaisista valtioista kuin Indonesia ja Malesia. Siellä ei ole tonttia kiinteistörekistereitä samalla tavalla kuin meillä joten meidän pitäisi äh, saada aikaiseksi metsäkadon määritelmä, joka sopii kaikille, mutta mietintö on kyllä oikein hyvä. Minulla on kyllä paljon tarkistusehdotuksia, mutta ne ovat kyllä kaikki myönteisiä. Varmasti teemme samaan suuntaan työtä. Kiitos vielä Katariinalle. Kiitos. Seuraavaksi uh, edustaja Ornana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhujia ja aivan erityisesti esittelijää erinomaista työtä. Palmuöljyn tuotanto on ympäristöhaaste ja kansanterveyden haaste myöskin. Tässä kuitenkin tarvitaan tasapainoinen vastaus. Kyse ei ole siitä, että lähdetään hegemonisiin vastauksiin niin, että palmuöljy olisi yksin vastuussa metsäkadosta tai ilmastonmuutoksista. Noin 50 prosenttia maailman tuotannosta, 6 miljoonaa hehtaaria olisi menetetty 2000-2006. Ja kyse ei ole ainoastaan palmuöljyn tuotannosta, vaan pitää ottaa esiin myös villi metsäkato kun puhutaan muista kasviöljytuotannon tuotannosta. Palmuöljy vaatii vähemmän maata. Ja tämä on hyvin hankala kysymys, kun puhutaan pietuottajista. 40 prosenttia palmuöljyn tuotannosta on nimenomaan pientilojen tuottamaa. Usein nämä eh, pientekijät ovat eh, huonommassa asemassa kuin eh, suuret yksiköt, kun puhutaan sertifioinnista. Markkinat ovat aivan selvästi oligopolistiset. Niinpä palmuöljytuotantoa käsitellessä pitää ottaa huomioon, minkälaisia etuja ja haittoja on erilaisilla vaihtoehdoilla ja korvikkeilla – loppujen lopuksi on kyse siitä, että pitää sovittaa yhteen energia- ja elintarviketarpeet, samoin kuin ympäristötekijät. Mitä tulee sitten polttoaineisiin, Euroopan unioni on kolmas tekijä maailmassa eh, tällä alalla ja se on riippuvainen biopolttoaineista. Yli 40 prosenttia eh, on Euroopassa käytettyä. Mikään muu eh, kasviöljytuotanto ei tuota niin paljon kuin palmuöljy. Ja niinpä, eh, eh, jos lähdetään muihin lajeihin, tarvitaan laajempia alueita. Myös elintarviketuotanto siinä me ei tässä pitää löytää hyviä vaihtoehtoja, mutta me keskustelemme edelleen äh, rasvahapoista ja niinpä meidän täytyy katsoa nyt, kun äh, laadimme asiakirjaa, meillä pitää olla hyvin äh, kohtuullinen suuntaviiva työssämme. Thank you. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Melior. Kiitos puheenjohtaja. Monia asioita on otettu esille siitä, miten maatalousvaliokunnassa, josta myöskin maatalousvaliokunnassa on puhuttu, sieltähän vielä tulee lausuntoasiaan. Minä kuitenkin kaksi asiaa haluaisin vielä ottaa esille. Ensinnäkin elintarviketeollisuudelle palmuöljy on hyvin tärkeä Euroopassa. Sitä ei pidä unohtaa mietintöä laadittaessa. Transrasvojen ongelmaa voidaan myöskin tässä ottaa huomioon, että niitä voidaan korvata tälle ja myöskin makeisten tuotannossa palveluiden käyttö on nyt välttämätöntä ja siksi on hyvä todella tasapainoisesti keskustella asiasta. Täällä on jo puhuttu siitä, että palmuöljy sanan aikaan parempaa tuottoa, eli tarvitaan vain puolet maasta tuotantoon – joten palmuöljy verrattuna sojaan ja kokokseen kuitenkin siis tuottaa neljä kertaa suuremman tuoton. Ja tämä on hyvin tärkeä asia ajatellen tätä kysymystä. Haluan kiittää esittelijää. Hän on puhunut taloudellis- eh, sosiaalisesta tasapainosta ja myöskin pyrkinyt ottamaan huomioon sen mietinnössä. Meidän pitäisi vielä puhua siitä syvällisemmin, miten saadaan aikaan kestävää tuotantoa, miten voidaan palmuöljyä tuottaa kestävällä tavalla. Ja kollegat ovat puhuneet myös siitä, että sademetsää, turvemaaperää ei tulisi käyttää tähän. tämän kestävyysstrategia, siinä nämä asiat pitäisi ottaa huomioon. Maatalousvaliokunnassa olen ehdottanut sitä, että ajatellen kestävyyttä meidän pitäisi katsoa sitä, minkälainen määritelmä on käytössä kaakaon tapauksessa ja ja tältä osin ei tarvitse kaikkia keksiä uudestaan, mutta joka tapauksessa ei, sademetsää ei, turve, maaperää, palmiöljyn tuotantoon. Sitten biopolttoaineena meidän tulisi välttää palmuöljyn käyttämistä. Se on väärä tapa – jos me haluamme käyttää biopolttoaineita Euroopassa, ne niin pitäisi sitä myöskin kasvaa näiden raaka-aineiden täällä Euroopassa. Uh, Kiitos. Seuraavaksi edustaja Shiri Berik. Voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats eh, dank voor de uitnodiging van 8 december. Kiitos. En op de tweede plaats kan ik... Kiitos. Haluaisin sanoa palmuöljystä sen verran, että Hollanti aikoo joka tapauksessa vuodesta 2020 lähtien käyttää pelkästään kestävällä tavalla tuotettua palmaöljyä. Palmaöljyä tuotetaan trooppisissa maissa ja maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa, mutta on olemassa myös vaihtoehtoja. Haluaisin ottaa esille asian, josta on jo puhuttu tässä valiokunnassa, nimittäin Luonnolliset rasvat ja synteettiset rasvat. Voissa esimerkiksi on tällaisia rasvoja ja tilastot osoittavat, että me voimme saavuttaa nämä tavoitteet. Tietysti maanviljelijöiden pitäisi sertifioida palmuöljynsä. Ja sitten biodiversiteetti. Luonnon moni, monimuotoisuus, sitä pitää erityisesti tietysti trooppisissa sademetsissä suojella. Meidän on kaikkien tehtävä töitä sen eteen. Palaisinkin keskustelun, joka käytiin tänään iltapäivällä toisessa salissa. Voidaan sanoa, että no, me vastustamme palmuöljyä, mutta näillä alueilla asuvat viljelijät tarvitsevat tietysti tulo ja elinkeinomahdollisuuksia, joten mitä he voisivat tehdä, jos he eivät palmuöljyä viljele? Kiitos. Seuraavaksi Raffrante. Sì, grazie. La shadow, rapporteur per questo rapporto per il mio gruppo è Eleonora Evi, che non è... Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän edustajamme ei päässyt paikalle. Evi, puhun hänen puolestaan ja hän kiittää esittelijää. Tämä on hyvä perusta työllemme tämä asiakirja. Hän on yleensä ottaen samoilla linjoilla kuin esittelijä esimerkiksi 2020 mennessä eh, käytettäisi palmuöljyä biopolttoaineisiin. Eh, tänään puhuttiin viime viikolla Strasbourgissa eh, hyvin kriittinen aihe, kun puhutaan palmuöljyn vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon. Nyt ei voida puhua oikeastaan kestävästä palmuöljystä. Tietenkin pitää edistyä sertifioinnissa ja siellä pitää olla tiukat tieteelliset kriteerit taustalla, jotka mittaavat, mittaavat sitä, miten maaperä huononee – ja millä tavoin vesivarannot kärsivät. Pitää myös varmistua siitä, ettei rikota ihmisten perusoikeuksia. Ja näin meidän pitää tutkia myös maaperää ja pitää palauttaa ekologiset käytävät, ympäristökäytävät, koska kyseessä on tällainen yhden lajin viljely tuotannon kestävyys on hankala kysymys. Seuranta on hyvin olennainen ja tarvitaan kunnon lainsäädäntöpuitteet, jos halutaan parantaa viljelmien seurantaa. Tarvitaan myös riittävästi tietoa metsä, Kato on tietenkin ongelma, samoin kuin ilmastovaikutukset. Mutta tässä on haitana myös se, että paljon luonnon monimuotoisuus kärsii. Ja taustalla on myös julkiset, julkiset hankinnat. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei. Voimme nyt antaa puheenvuoron komissiolle Emmanuel Mayer. Näin saamme myös komission kannan tähän mietintöluonnokseen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitoksemme esittelijällenne ja parlamentin jäsenille, jo, jäsenille, jotka ovat osallistuneet tähän työhön, jotta voitaisiin todellakin saada oikea linja palmuöljykysymykseen. Ensiksi haluaisin muutamia huomioita esittää metsäkadosta. Mehän olemme nähneet, te keskustelut jokin aika sitten, tai muutama tunti sitten herra Navarron kanssa kestävästä kehityksestä ja metsäkadon kysymys liittyy myös tähän näihin yleisempiin puitteisiin, nimittäin kestävään kehitykseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin ja SDG 15. EU käyttää ennen kaikkea FLECT-ohjelmaa metsäkadon ehkäisemiseksi ja EU e käytetään myös YK metsäfoorumia ja tietysti luonnon monimuotoisuutta käsittelevää yleissopimusta ja CITES-sopimusta sekä ilmastosopimuksia. Haluaisin myös muistuttaa, että metsäkadon, laittoman metsäkadon kysymyksessä ollaan saatu hyvä edistys aikaiseksi Indonesian kanssa. Rova Mogherini ja Indonesian ulkoministeri tapaavat juuri nyt tällä hetkellä jotta voitaisiin puhua FLECT-ohjelmassa ohjelmasta Indonesian kestävän metsätalouden kohdalla. Tämä on todella suuri edistysaskel. Myös Vietnam on aloittanut käsittelemään metsäkatoa ja olemme pystyneet te- tekemään kumppanuussopimuksen, mutta on totta, että pitää mennä vielä pidemmälle laittoman metsäkadon suhteen ja pitäisi katsoa, mitkä ovat metsäkadon syyt maailmanlaajuisesti, oliko se sitten maanviljelystä, infrastruktuurista tai mm, ö, kaivannusteollisuudesta tai kaupunkialueiden laajenemista. Ongelma on hyvin monimuotoinen ja kaikkien toimintaa tarvitaan, ennen kaikkea tietysti niiden valtioiden toimintaa, joissa on suuria alueita trooppista metsää, mutta Tarvitaan myös kaikkien toimijoiden yhteistyötä julkisten, mutta myös yksityisten toimijoiden. Komission yksiköt ovat tällä hetkellä laatimassa tutkimusta, jossa käsitellään eri vaihtoehtoja ja niiden toteutettavuutta, joilla voitaisiin torjua metsäkatoa ja metsien huononemista. Esittelijä mainitsikin tämän ja toivottavasti saamme ensi vuoden alussa asiakirjat aikaiseksi. Sitten tarkemmin palmuöljystä. Tehän tiedättekin, että tällä hetkellä ei ole spesifistä politiikkaa palmuöljystä, mutta me tietenkin olemme tietoisia ongelmista, jotka myös julkisuudessa on otettu esille. Me tiedämme etenkin, että palmuöljystä saadaan tuottajamaissa myös sosioekonomisia hyötyjä. Väestön osat ovat päässeet pois köyhyysloukusta tällaisen tuotannon takia, mutta tuotanto on myös johtanut metsäkatoon. Me siis teemme yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla ja yritämme tehdä myös muiden kuluttajamarkkinoiden kanssa yhteistyötä. Tietysti EUn kuluttajamarkkinat eivät ole ainoa alue. Me olemme myös laatimassa toista tutkimusta palmuöljytuotannon ympäristövaikutuksista ja erilaisista kestävän kehityksen standardeista, joita on tällä hetkellä olemassa. Tämä toinen tutkimus se, se menee hieman pidemmän aikaa, joten sen saamme loppuun ensi vuoden puolivälissä. Ja tämä on siis se punainen lanka ja tämä, nämä ovat ne lisätutkimukset metsäkadosta ja palmuöljystä. Toivottavasti saamme niiden pohjalta sitten enemmän tietoja. Kiitos. Nyt lopuksi sitten esittelijä kollega Konechna saa loppupuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, samoin kuin muitakin, jotka ovat olleet eh, esittämässä kantojaan. Kiitos kaikista puheenvuoroista. Minä odotan mielenkiinnolla tarkistusesityksiä. Minä olen mietintöä tehdessäni tietysti niiden rajoitusten alainen, jotka liittyvät esimerkiksi käytettävässä olevien sanojen määrään. Tämä on ensimmäisen kertaa, kun parlamentti käsittelee tätä aihetta, ja siksi oli hyvin vaikea löytää ne aiheet, joita on syytä korostaa. Siksi on ollut hyvin avoin. On mahdollista ottaa esille muitakin kysymyksiä, ja totta kai monia kysymyksiä, joita tulevaisuudessa voidaan käsitellä. Siksi odotankin mielenkiinnolla keskustelua, joita voidaan käydä tulevina viikkoina. Olen iloinen siitä, että olemme kaikki ymmärtäneet, että tämä asia ei katoa vain sillä, että emme puhu siitä. Asia tulee pysymään esillä ja on hyvä, että siitä puhutaan ja on hyvä, että halutaan tehdä jotakin konkreettista. Olen varma siitä, että yhdessä komission kanssa saamme aikaan hyvän tuloksen. Totean, että komissio on toteamassa myöskin, että palmuöljyn tuotanto lisääntyy, mutta se ei tapahdu tämä lisääntyminen kaikkialla. Meidän nyt antaa hyvä esimerkki siitä, miten me haluamme edetä, mitä ovat edellytykset palmuöljytuotannon lopettamiselle. Milloin palmuöljy on meistä vielä hyväksyttävää, milloin ei. On tärkeää osoittaa muille, muille maailmalle, mitä Eurooppa voi tehdä. Meidän pitää olla tietoisia siitä, mikä meidän tehtävämme on. Meidän tavoitteemme on, että kiel, anteeksi, meidän tavoitteemme ei ole se, että sinänsä kiellettäisiin palmuöljy. Kysymys on siitä, että tuotannon pitää olla kestävää. Tärkeää on, että tuotanto ei vahingoita kasvistoa eikä eläimistöä ja että emme vaaranna sosiaalista tasapainoa palmuöljytuotannolla. Pitäisi välttää sellaisia vaurioita, jotka ovat peruuttamattomia, jos me sallimme sen, että jokin eläinlaji kuolee, ei ole enää mahdollista hyvittää tapahtunutta. Siksi tällaista ei saada sallia ja siksi haluan vielä kerran kiittää kaikkia, joita tämä aihe kiinnosti. Thank you very much. I have to remember... Kiitos paljon. Muistutan aikataulusta. Tarkistusten jättämisen määräaika on 5. joulukuuta keskipäivällä ja valiokunnassa äänestämme 9. maaliskuuta 2017. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla. Se on keskustelu komission kanssa kaivannusteollisuuden jätehuollosta ja siitä koskevasta direktiivistä. Annankin komissiolle heti puheenvuoron esitelmään varataan Julio Garcia Borges komissiosta saa ensiksi siis puheenvuoron ja sitten aloitamme keskustelun esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että komissio saa esitellä tälle valiokunnalle mietinnön tai siis kertomuksensa kaivannaisteollisuuden jäte jätehuoltoa koskevasta direktiivistä. Kuten tiedätte, tämä on tärkeä lainsäädäntöteksti. Se hyväksyttiin sen jälkeen, kun tapahtui kaksi vakavaa ennottomuutta. Ensimmäinen Etelä-Espanjassa ja toinen Bajamaressa Romaniassa. Ja tästä syystä keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja vähentää kaivannaisteollisuuden jätehuollon riskejä. Turvallisuusnäkökohdat ovat direktiivin keskipisteessä ja nyt kiertotalouden näkökohta on myös saamassa yhä suuremman roolin. Kaivannusteollisuuden jäte kattaa noin 30 prosenttia kokonaisjätemäärästä Euroopan unionissa. Ja jätteiden ennaltaehkäisy, kierrätys ja kerääminen ovat tärkeitä seikkoja direktiivin täytäntöönpanossa ja lisäksi kiertotaloustoimintasuunnitelmassa on kaksi aloitetta, jotka keräävät kriittisten raaka-aineiden keräämistä ja kaivannaisteollisuuden jätteitä. Kierto taloustoimintasuunnitelmassa ovat tärkeitä myös kaivannaisteollisuuden jätehuoltosuunnitelmat. Niitä kehitetään komissiossa edelleen, siis niitä koskevia sääntöjä. Tämä raportti perustuu ennen kaikkea jäsenvaltioiden kolmivuotiskertomuksiin, mutta olemme myös käyttäneet muita tietolähteitä, esimerkiksi onnettomuuskertomuksia ja lähetä piti tilanteita koskevia kertomuksia ja myös tietoja, joita on ollut saatavilla kansallisten viranomaisten nettisivuilla. Kaikki jäsenvaltiot ovat esittäneet kertomuksen ja niiden kattavuuden taso on hyväksyttävä tai hyväksyttävällä tasolla, mutta tiedot eivät ole aina verrattavissa. Ehkä jäsenvaltiot eivät ymmärrä samalla tavalla direktiivin säännöksiä. Hyvä uutinen on se, että raportointi osoittaa, että yleiset toimet direktiivin täytäntöönpanemiseksi on saatu aikaiseksi jäsenvaltioissa ja sääntöjen noudattamisen taso, mitä tulee jätehuoltosuunnitelmiin ja suuronnettomuuksien torjumiseen on hyvä. Silti on kuitenkin puutteita neljällä pääalueella. Ensinnäkin jätealueiden määrä jäsenvaltioissa ja, sit, ja toiseksi kategorioiden määrittely jäsenvaltioissa, kolmanneksi tarkastukset ja neljänneksi onnettomuuksista raportointi. Ensiksi kaivannaisjätealueiden määrä jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että kaivannaisjätealueita olisi melko vähäinen määrä verrattuna kaivannaistoimintaan jäsenvaltioissa. Esimerkiksi kuusi jäsenvaltiota on ilmoittanut, että ei ole kaivannaisjätealueita niiden alueella ollenkaan. Mutta muista tietolähteistä olemme huomanneet, että joissakin näissä jäsenvaltioissa on kyllä kaivannaistoimintaa, jossa syntyy jätettä, mukaan lukien vaarallista jätettä, kaivannaisteollisuusjätettä. Ja sitten jätealueiden kategorioihin luokittelu. Siinä tilanne on erityisen huolestuttava. Direktiivissä on järjestelmä, jos, jolla pitäisi riskitason perusteella luokitella jätteet ja tiukemmat vaatimukset pätevät jätealueisiin, jotka ovat niin sanottuja kategorian A-jätealueita ja joissa riski on suurempi. Merkittävä määrä jäsenvaltioita on ilmoittanut, että niiden alueella ei ole kategorian A-jätealueita, mutta samalla jotkin näistä jäsenvaltioista ovat ilmoittaneet, että niiden alueella on syntynyt mittava määrä vaarallista kaivannaisteollisuuden jätettä. Saattaa siis olla, että jäsenvaltioiden antavat tiedot eivät ole täysin luotettavia, sillä, sillä vaarallisen jätteen syntyminen on yksi kriteeri lukeutumisessa tähän kategoriaan. 20, 20 prosentilla näistä jätealueista ei ole ulkoista hätäsuunnitelmaa käytössä. Mahdollinen selitys alhaiselle kaivannaisjätealueiden määrälle, josta jäsenvaltio on ilmoittanut, saattaa johtua lupakysymyksiin. Direktiivin alaiset luvat saattaa, ne voidaan hoitaa yhdessä muiden lainsäädäntö säännötötekstien vaatimusten lupiin, esimerkiksi Seveso-direktiivin. Ja Seveso-laitoksia ei välttämättä ole ilmoitettu kaivannaisjäte laitoksina. Tämä on joka tapauksessa kysymys, johon on puututtava yhä tarkemmin. Sitten tarkastuksista. Jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että kaivannaisjäte alue tarkastetaan ennen kuin aloitetaan jätteen sijoittaminen ja sitten tarkastuksia on tehtävä säännöllisin määräajoin mukaan lukien käytöstä poistamisen jälkeen. Kertomus osoittaa, että on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä kun on kyse tarkastusten luonteesta ja säännöllisyydestä, vain seitsemän jäsenvaltiota on ilmoittanut, että sääntöjä, lupia ja olosuhteita koskevia vaatimuksia ei olisi ei olisi noudatettu 2011-2014. Tämä on tietysti alhainen määrä, se voisi olla hyvä uutinen, mutta se saattaa olla myös merkki siitä, että on sellaisia tilanteita, joissa sääntöjä ei noudateta, mutta joita ei tunnisteta, koska tarkastuskapasiteetti on liian alhainen. Jälleen kerran tämä on kyllä kysymys, jota on tarkasteltava vielä tarkemmin. Sitten onnettomuuksesta ilmoittaminen. Komissio on saanut tietää kaivannaisjätealueella tapahtuneesta onnettomuuksesta, mutta onnettomuudesta ei ilmoitettu asianmukaisesti vuotuisen ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Komission piti saada nämä tiedot siis pelkästään tiedotusvälineiden kautta ja valitusten kautta. Lopuksi voisin sanoa hyvä puheenjohtaja, että edistystä on saatu aikaiseksi kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanossa, mutta täytäntöönpanossa on myös vielä puutteita jäsenvaltiolta ja komissiolta. Tarvitaan siis lisätoimia sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin tavoitteet saadaan tehokkaasti saavutettua. Itse asiassa onkin jo useita aloitteita tulossa joitakin ollaan jo lanseeraamassa. Ensinnäkin me olemme päivittämässä tätä viiteasiakirjaa, joka koskee parhaita käytettävissä olevia, teknolo- olevia teknologioita kaivannaisjätealueilla. Tämä prosessi alkoi kaksi vuotta sitten ja jo ensi vuonna se saadaan päätökseen. Toiseksi tänä vuonna olemme ottaneet käyttöön sääntöjen noudattamista e- edistävän aloitteen, jotta voimme myös tunnistaa puutteita direktiivin täytäntöönpanossa ja mutta voimme myös tunnistaa parhaita käytäntöjä täytäntöönpanossa. Parhaat käytännöt voidaan sitten jakaa kansallisten viranomaisten kesken. Tässä kontekstissa ollaan puhuttu siitä, olisiko toteutuskelpoista perustaa re- rekisteri alueesta ja laitoksesta. Yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa komissio aikoo miettiä, missä kohdin direktiiviä tulkitaan eri tavoin jäsenvaltioissa. Ja toisena askeleena aiomme vuonna 2018 antaa sitten ohjeistusta direktiivin täytäntöönpanemisesta ja aiomme myös hyväksyä suuntaviivat tarkastusten toteuttamisesta ja ehkä aiomme tehdä myös yhteistyötä ympäristötarkastajien verkoston kanssa. Tässä oikeastaan kaikki, hyvä puheenjohtaja, mutta ennen kuin lopetan, haluaisin sanoa, että olemme löytäneet pienen virheen kertomuksesta. on kategorian A kaivannaisjätealue, jonka Puola on ilmoittanut, mutta se ei ole tullut mukaan kertomukseen ja aiomme hyvin pian tästä oikaisun julkaista. Siinä kaikki minulta. Kiitos paljon. Thank you very much. Now... Kiitos ja nyt voimme aloittaa esittelijöiden ja varjoesittelijöiden puheenvuorokierroksen. Olkaa holveni. I first Kiitos. Aion käyttää äidinkieltäni. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluan kiittää komission edustajia. Ja todellakin olemme jo pitkään odottaneet sitä, että tyytyisimme tutkimaan kaivosjätedirektiivin toimenpanon toteuttamista täällä valiokunnassa. Haluankin kiittää komissiota tehdystä työstä siitä, että olemme saaneet tämän kertomuksen, joka on hyvin tärkeä lähtöpiste parlamentin keskusteluun. Haluan kiittää komissiota myös yhteistyöstä tähän asti. Luonnollisesti odotan, että vastaisuudessakin harjoitamme yhteistyötä. Olemme lukeneet suurella mielenkiinnolla tämän loppuun asti ja sen perusteella oli helppo ymmärtää, miksi oli odotettava näin pitkään. Tehtävä ei ollut helppo, enkä kadehdi Euroopan komissiota eh, siitä, että se joutui tekemään tällaisen eh, yhteenvedon näistä raporteista, joita jäsenvaltioista tulee, kuten satoimme kuulla tämän eh, kertomuksen viesti vakuuttaa siitä, että jäsenvaltiot ymmärtävät hyvin eri tavoin tämän direktiivin, joten on vaikea saada yhtenäistä kuvaa sen toimeenpanosta. Olen varma siitä, että muidenkin direktiivien toteuttamisen tutkimisessa voitaisiin tulla samanlaisiin tuloksiin, joten tämä toteamus ei varmaankaan koske vain tätä kertomusta. Voidaan kysyä, mikä oli sitten lainsäätäjän tavoite, lainsäätäjän toive silloin, kun tämä direktiivi hyväksyttiin. Tässä ei voi olla kovinkaan levollisia ajatellen tilannetta, joten 20... hyvät kollegat, 2000 2001-2026 kuusi tavoitteet, jotka liittyvät siihen, että vähennettäisiin tätä mietintöä, niin mitä tulee nimenomaan veden, ilman, maaperän, kasviston ja elämistön vahingoittumiseen tarkoituksena olisi pyrkin välttää riskejä, jotka kohdistuisivat ihmisten terveyteen jotka liittyvät nimenomaan siihen, miten hallinnoidaan jätteitä, jotka syntyvät kaivannaisteollisuudessa. Kuten voimme todeta, kysymys ei ole pelkästään siitä, että pantaisiin toimia jotakin velvoitteita, jotka koskevat jäsenvaltioita tai hyvin asioista perillä olevia sidosryhmiä. Kysymys on siitä, voimmeko me todellakin taata turvallisen ja terveen ympäristön keskustelu edellyttää tätä. Tällä hetkellä kaivosteollisuuden vaikutus pitkällä tähtäyksellä on asia, joka on sillä parlamentissa. On ollut päätösasemia keskusteluja ja parlamentin jäsenten kysymyksiä, jotka ovat aina samansuuntaisia. Ovatko kansalaiset turvassa mahdollisilta vaikutuksilta, jotka liittyvät kaivosteollisuuden käyttämään tekniikkaan ja mahdollisiin, mahdollisiin jätteisiin niiden vaikutukseen? on perusteltuja huolenaiheita ja vastaukset ovat olleet aina samankaltaisia, joita komissiolta on saatu, nimittäin, että kaivosalaa direktiivissä on löyty lukkoon määritelmiä, jotka liittyvät nimenomaan turvallisuustasoa ja EU-lainsäädännön osalta elin, joka on, on olemassa riittävät suojatoimenpiteet, jos vain asianmukaisella toimilla voidaan estää suuremmat onnettomuudet ja niiden vaikutukset. Ajatellen tätä, on asianmukaista katsoa, mitä ovat ydinongelmat ja mahdollisimmat ristiriitaisuudet, joita liittyy nimenomaan toimeenpano. Voidaan kysyä, täyttääkö direktiivi tavoitteensa. Voisin lyhyesti, äh, aion lyhyesti sitten vastauksen tähän tulevassa mietinnössäni. Hyvä puheenjohtaja, ajatellen komission kertomus, joka liittyy toimeenpanoon – arviointi tiedoista, joita sana jäsenvaltioista on osoittanut, mitä rajoituksia on olemassa tässä nykyisessä kolmen vuoden raportointijärjestelmässä. Tiedot, joita on saatu, ei, eivät välttämättä mahdollista sitä komissio voisi arvioida sitä, miten nämä toimenpiteet käytännössä on toimiin. Myöskin yleiset toimenpiteet, jotka liittyvät direktiivin toimeenpanoon, on hyväksytty useimmissa jäsenvaltioissa – käytännön soveltaminen, kuten määritelmien tulkitseminen ja määräysten tulkitseminen vaihtelevat suuresti maasta toiseen, minkä vuoksi luvut ovat vähemmän luotettavia. Joten on tarvetta muuttaa raportointijärjestelmää, joka liittyy tähän direktiiviin. Mitä tulee sitten tarkistuksiin direktiivin osalta, direktiivissä ei välttämättä määritelty kunnolla sitä, miten tällaisia tarkistuksia pitäisi toteuttaa. Ei ole mikään salaisuus, että komissiolla on vielä tarvetta kehittää ohjeita, jotka liittyvät eh, tähän, näihin tarkistuksiin. Tämä mainittu artikassa 21, niin kuin kertomuksessa on todettu aivan oikein. Tässä on nimenomaan kysymys siitä, että tutkitaan laitteiden turvallisuus kaikissa jäsenvaltioissa. Beside eh, this, uh Tämän lisäksi on hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka haluaisin lyhyesti ottaa esille. Se, miten jätteitä hallinnoidaan, joita syntyy kaivannaisteollisuudesta, niissä ne ovat on 30 prosenttia siis jätteistä, joita syntyy Euroopan unionissa, ja tästä syystä on hyvin tärkeää tarkastella haasteita, joita kaivannaisteollisuuden osalta yhtyy silloin, kun on kysymys kiertotalouden mallista. Samalla tavoin me pyrimme etsimään vaihtoehtoja, joissa katsotaan ympäristö- ja terveysriskejä, jotka liittyvät kaivosjätteen asiattomaan käsittelyyn. Tämä ei merkitse sitä, että kaivostoiminta lopetettaisiin. Me, me tiedämme kaikki, että hyvinkin edistyneissä kiertotaloudessa tarvitaan edelleenkin uusia raaka-aineita, neitsellisiä raaka-aineita, ja siksi pitää katsoa, ovatko kaikki säännöt sellaisia, että ne takavat hyvän toiminnan. Myöskin alueelliset yhteisöt ovat niitä, joihin syvällisesti vaikuttaa se, miten jätteitä käsitellään kaivannasteollisuudesta. Ja tähän liittyy tietysti tämä direktiivin soveltaminen. Näiden yhteisöjen vaikutukset ovat hyvin voimakkaasti antavat panoksia myöskin näihin toimeenpanokertomuksiin. Eli palaamme takaisin lähtökohtaan ja palaan äitikieleen. Paljon monia avoimia kysymyksiä, joita ei pysty tässä käsittelemään. Kuitenkin haluaisin nyt vielä kerran todeta, että tulevina viikkoina minun toimistoni ovi on avoinna teille kaikille. Odotan mielenkiinnolla havaintoja ja työntekijäni pyrkivät saamaan tekemään puitteet mietinnölle, joka perustuisi hyvin laajalle yksimielisyyteelle. Parlamentin tutkimusyksikkö tekee tausta-aineisto meitä varten, mikä helpottaa meidän työtä. Me harjoitamme myöskin edelleen jatkoyhteistyötä kansallisjärjestöjen kanssa ja teollisuutta järjestöjen kanssa niin, että voin ottaa huomioon saadut kokemukset silloin, kun tätä mietintöä laaditaan. Minun johtotähtänäni on tietysti se, että käytän tehokkaasti eh, resursseja ja saman aikaan suojellaan ympäristöä. Haluan kiittää kaikkia siitä, että kiinnitätte huomiota tähän asiaan. Thank you very much. And now... Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Konechna. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Koska meillä on vain vähän aikaa, haluaisin kiittää komissiota ja kollegaa näistä kertomuksista. Kollega huomautti muutamista asioista, joista minäkin haluaisin puhua täydentävästi, siis muutama sananen minulta. Ensinnäkin taloudelliset takuut. Minun mielestäni niiden pitäisi olla tarpeeksi mittavia, jotta ne voivat kattaa onnettomuuksien aiheuttamat vahingot, jotka tapahtuvat kaivannaisteollisuudessa ja louhintatoiminnassa. Pakollinen vakuutus olisi ehkä yksi toteutuskelpoinen ratkaisu. Onnettomuudet viimeisen vuosikymmenen aikana ovat osoittaneet, että meidän pitäisi korostaa enemmän turvallisuutta tällaisten jätteiden käsittelyssä, sillä tällaiset tragediat eivät vaadi pelkästään ihmishenkiä, vaan, vaan ne vahingoittavat myös ympäristöä. Kyse on kuin aikapommeista, jotka tikittävät, kunnes sattuu kohtalokas tragedia. Eli taloudelliset, taloudellisten takuiden pitäisi mahdollistaa se, ettei tarvitse käyttää julkista rahaa vahinkojen kattamiseen onnettomuuksien jälkeen. Sitten valvonta. Haluaisin kiittää komissiota siitä. Olen aivan samaa mieltä komission kanssa. Valvonta on tärkeää näiden jätteiden hoitamisessa. Valvonnan pitäisi olla itse jätehuollon toteuttajan vastuulla ja ja sitten kun tarkastuksia tehdään, niin pitäisi olla jo valmiiksi väline käytettävissä, millä tämä jätehuoltotoimija saadaan, saada, saadaan vedettyä vastuuseen tarvittaessa. Meidän on huolehdittava tai otettava huomioon, että tässä puhumme jätteistä. Olisi oikein, jos se on teknisesti mahdollista, ottaa tämä, nämäkin jätteet mukaan kiertotalouteen. Tämäkin voisi olla yksi tapa, jolla voimme tehdä tästä alasta mielenkiintoisen äh, alan, emmekä vain ongelmaa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin aivan erityisesti eh, sellaiset eh, kaivannaisteollisuusjätteet, jotka edustavat eh, noin 30 prosenttia EU-ssa. Kyse on siitä, että pitää suojata kansanterveyttä ja ympäristöä ja estää onnettomuudet. Nyt kun tämä direktiivi on käyttöön 2007, nyt on nähty, että kymmenessä vuodessa on poik- paljon puutteita ja ongelmia tämän tekstin lainsäädäntöön viemisessä ja tämä tilanne on johtanut 22 tiedustelupyyntöön ja myös siihen, että ei välttämättä ole täysin noudatettu sääntöjä. Niinpä komissio on osoittanut, minkälaiset ovat rajat. Esimerkiksi Tanska, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta ja Alankomaat eivät niillä ei ole sellaisia eh, käsittelylaitoksia, joita tarvitaan tämän direktiivin mukaisesti. Ja tämä on johtanut sekaannuksiin. Eh, nyt eh, komissio haluaa, että vielä tehdään lisää, jotta jäsenvaltiot soveltavat samalla tavoin direktiivin henkeä, mutta eikö se mene direktiivin henkeä vastaan yleensä. Direktiivin pitää olla joustava väline ja se jättää jäsenvaltioille mahdollisuuden päästä vain tavoitteisiin. Sen sijaan, että yllätytään eroista luvuissa ja menetelmissä eri maiden välillä, samoin kuin jätehuollossa, kun katsotaan nyt lupia ja tarkastuksia, minkä tähden ei pistetä, laittaa kyseenalaiseksi tätä. E, eikö teidän mielestänne tällainen mm, direktiivi ole liian sitova? Eikö olisi parempi tyytyä kannustukseen niin, ettei jouduttaisi ristiriidatilanteisiin? Thank you very much, Miss... Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Girling. On behalf of Mark. Kiitos. Puhun Mark Demesmakerin puolesta. Hän on ECRn varjoesittelijä. Hän haluaisi kiittää esittelijää ja hän sanoo, että hän on hyvin sitoutunut kiertotalouteen siirtymiseen. Hän vastaa ECRn varjoesittelijänä jätepaketista ja hän on korostanut alusta lähtien, että tämä lainsäädäntö on tärkeä mahdollisuus tehdä taloudesta kiertotalous lainsäädännössä keskitytään ennen kaikkea uudyskuntajätteisiin, mutta jos haluamme päästä kiertotalouteen, meidän pitää myös puuttua muihin jätevirtoihin. En kuitenkaan nyt aloita alusta, niin tässä mielessä direktiivin 2006 kautta 21 tärkeyttä ei voida yliarvioida, sillä kaivannaisteollisuuden jäte kattaa 30 prosenttia kaikesta jätteen määrästä, joka syntyy EU:ssa. Komission kattavasta raportista voi tehdä kolme seuraavaa johtopäätöstä. Täytäntöpanoa on parannettava, myös raportointia on parannettava ja lainsäädäntö olisi tulkittava johdonmukaisemmalla tavalla. Komissio tarjoaa ratkaisua kehittämällä suuntaviivoja ja parhaiden käytäntöjen eh, laatimista. Tämä on kyllä askel eteenpäin. Nyt minulla olisi seuraava kysymys komissiolle. Artikla 5 direktiivissä käsittelee jätehuoltosuunnitelmia. Siinä korostetaan ennaltaehkäisyä ja jätteiden vähentämistä toisaalta ja toisaalta jätteiden keräämistä, kierrätystä ja uudelleen käyttöä. Onko komissiolla tarkkaa tietoa mikä määrä jätteestä pystytään tällä hetkellä ennaltaehkäisemään ja mikä pystytään keräämään ja kierrättämään. Kiitos. Kiitos. Jos muut kollegat eivät halua puheenvuoroa, niin varmasti voimme antaa puheenvuoron komissiolle, jotta komissio voi käyttää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Uh, in fact... Kiitoksia. Kiitos paljon. Nyt kuulin nämä kysymykset, varsinkin tämä yksi kysymys, joka esitettiin komissiolle, mitä kaikkeen muuhun tulee, niin olen samaa mieltä melkein kaikesta siitä, mitä täällä sanottiin. Totta kai kiertotalous, joka mainittiin, on erittäin tärkeä asia. Aivan kuten me mainitsinkin, me, meillä on kaksi konkreettista aloitetta, jotka on äh, suunniteltu juuri kiertotalouden äh, toimintasuunnitelman alalle. Äh, sitten mm, kannasteollisuuden jätedirektiivi, sillä on näitä turvallisuus ensimmäisenä näkökohtanaan, mutta siinä otetaan huomioon myös tärkeät kiertotalousnäkökohdat mitä tulee raportointimekanismin hyödyllisyyteen ähm, tässä direktiivissä. Meillä on kokemusta raportointimekanismista ähm, ja se ei ole kovinkaan rohkaisevaa tällä alalla – Eh, mitä tulee näihin eh, tavoitteisiin, eh, me olemme ajatelleet poistaa tietyt raportointivelvollisuudet pakkausdirektiiviin liittyen muun muassa tätä tätä kaivannaisteollisuuden jätedirektiiviä varten meillä on tiettyjä näkökohtia, jotka ovat hyvin olennaisia. Tarvitsemme raportointimekanismin, joka liittyy nimenomaan onnettomuustilanteisiin ja sitten rahoitus takuut, sekin otettiin esiin, ja ympäristövastuudirektiivin puitteissa jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erilaisia taloudellisia takujärjestelmiä. Valitettavasti niitä ei ole käytetty tehokkaasti, näitä tällaisia mekanismeja. Sitten direktiivin transponointi. Se on ollut yksi niitä pullonkauloja, joita meillä on ollut. Me olemme avanneet 25 tapausta, koska transponointi ei ole ollut riittävää. Ja tätä prosessia ei saatu päätökseen ennen kuin 2011 muutama vuosi määräajan jälkeen, joka oli päätetty itse direktiivissä. Muuten taloudelliset kannustimet, en usko, että se olisi niin tehokas kuin kunnollinen sääntelypuitteisto, varsinkin kun puhutaan turvallisuudesta, laitosten turvallisuudesta. Ja sitten kysymys komissiolle artikla 5, jätehuolto, ennaltaehkäisy on todellakin yksi niistä näkökohdista, joita pitää tarkastella ja tällä hetkellä meillä ei ole ö, ähm, riittävästi tietoa siitä, millä tavoin, tavoin nämä on otettu huomioon jätehuoltosuunnitelmissa ajatellen kaivannaisteollisuusdirektiiviä. Ja tämä on juuri yksi niistä tavoitteista, jotka liittyvät äh, aloitteeseen, äh, jonka olemme käynnistämässä mutta olemme oikeastaan käynnistyneet jo sen ja ensi vuoden maaliskuussa ähm, meillä on ensimmäinen työpaja, johon osallistuvat äh, sidosryhmät ja jäsenvaltiot ja aivan varmasti ähm, me oikein mielellämme teemme yhteistyötä esittelijän kanssa – Hänellä on vaikea tehtävä edessään, mutta hän voi luottaa komission tukeen. Kiitoksia. Thank you very much. We... Kiitos paljon. Voimme päättää keskustelun tästä esityslistan kohdasta ja voimme siirtyä seuraavan esityslistan kohtaan. Siinä on kyse keskustelusta komission kanssa EUn ja Kanadan laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta eli SETAsta. Ja tätä varten meillä on täällä Renita Boska, joka on varapääneuvottelija SETA-neuvotteluissa. Ja annankin heti puheenvuoron hänelle. For Starting the discussion. Näin voimme aloittaa keskustelun komission esitelmällä ja sen jälkeen voimme kuunnella komission jäseniä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, I'll just... Niin, aivan lyhyt esittely siitä, miten me näemme setan ja myöskin sitten jää ehkä saatu enemmän aikaa kysymyksille – en halua viedä liikaa aikaa tähän esittelyyn. In short, I would say that... Lyhyesti toteaisin, että me komissiossa näemme SETAn parhaana sopimuksena, jonka EU koskaan on neuvotellut. Se on paras kauppasopimus, joka koskaan on neuvoteltu, ajatellen lisääntyviä mahdollisuuksia yrityksille, yrittäjille, työntekijöille, tuloksena siitä, että luodaan enemmän mahdollisuuksia myös kasvulle ja työpaikoille. Enemmän myös sopimuksena, joka on nykyaikaisimpia ja edistyksellisimpiä kauppasopimuksia, joita koskaan on neuvoteltu. Ajattelen pääsyä markkinoille, markkinoiden avaamista, niihin liittyviä mahdollisuuksia. Tässä sopimuksessa me olemme alusta lähtien tilanteessa, jossa yrityksellä on mahdollisuus käydä kauppaa tavaroilla – poistetaan paljon tullimaksuja, mutta samaan aikaan sopimus myöskin suojelee herkimpiä maataloustuotteita. Ja sopimuksen myös määrätään, näitä tuotteita, joita tuodaan, niiden täytyy noudattaa olennaisia elintarviketurvallisuusstandardeja ja tuotestandardeja. Tämä ei avaa pelkästään markkinoita palveluille, se vaan myöskin ennäkemättömän pääsyn mark- monien, monien palvelujen sektori eli myöskin meren, merinkulkuun liittyvään sektoriin. Se myöskin avaa julkisen hallinnon, julkisen hankinnan, hankintojen markkinat Kanadassa kaikilla hallinnon tasoilla. Monia e, esimerkkejä, esimerkkejä liittyvät tähän markkinoiden avoimuuteen, mutta voisi myöskin arvo osaan sopimusta, koska sopimus täysin ylläpitää sitä, mitä me pidämme keskeisinä arvoina – ja ne on lyöty kasvun ja kehityksen lukuihin, missä myöskin kestäviä työntekijöitä ja ympäristöä koskevia lukuja, joissa on sitovat velvollisuudet, jotka liittyvät monenkeskisiin ja ympäristösopimuksiin, ja sitovat sitoumukset, jotka liittyvät siitä ylläpidetään ILOn ydin yleissopimuksia, mutta myöskin kaupan kehittämisen kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi luonnonvarojen säilyttämistä ja niin säilyttämiseen niin edelleen. Sopimuksen edistyksellistä luonnetta heijastaa myös se, että SETA on ensimmäinen sopimus, joka täysin sisällyttää EUn uudistetun lähestymistavan investointeihin. Se sisältää täysin investointituomioistuinjärjestelmän, Ja tämä on hyvin tärkeä viesti. Kanada on täysin mukaan samalla linjalla kuin EU tästä lähestymistavassa, mikä on hyvä viesti monenkeskisellä areenalla, jossa me pyrimme uudistamaan, viemään eteenpäin uudistamista, jotta saataisiin äh, uudistettua kansainvälistä järjestelmää, mitä tulee investointeihin liittyviin kiistoihin. Tämä on hyvin tärkeä viesti, että saadaan Kanada tälle linjalle kansainvälisessä järjestelmässä. Ja lopuksi haluaisin korostaa vielä, mitä tulee tähän sopimuksen edistykselliseen luonteeseen, että sopimuksessa kumpikin osapuoli pitää oikeuden jakaa julkisia palveluita ja mikä osoittaa sen, että arvot ovat yhteydessä yhteisiä kummassakin taloudessa. Ajattelemme niiden yhteiskunnallisia arvoja ja sitä, miten tärkeänä me ja Kanada pidämme julkisia palveluita. Tässä siis se, miten me näemme SETAn. Tietysti olemme käyneet lävitse tämän hyvin mutkikkaan ratifiointiprosessin, joka liittyy neuvostoratkaisuun ja nyt sitten siihen, mikä on edessä parlamentissa. Ja tietysti mielellämme annamme lisäselvennyksiä, vastaamme kysymyksiin sikäli kuin jäsenet näitä lisätietoja haluavat. Ja totta kai toivomme nopeaa yksimielisyyttä parlamentissa niin, että tämä tilapäinen soveltaminen mahdollisimman pikasti voi käynnistyä ja niin, että hyöty sopimuksesta päätyy yrityksille ja työntekijöille. Vielä tästä ratifiointiprosessista toteaisin, että ratifioinnin yhteydessä on ollut esillä huolenaiheita epäilyjä, joita monet ovat ottaneet esille, jossakin jäsenvaltiossa on ottaneet esille, ja nämä ovat rajoittuneet tiettyihin kysymyksiin, kuten julkiset palvelut, investoinnit, ympäristön suojelu. Selvästikin EU-ssa johto, samoin kuin kannassa on katsonut välttämättömässä reagoida näihin huolenaiheisiin – katsomme, että SETA on kunnianhimoinen ja edistykseen sopimus, ja silloin meidän pitää nopeasti ja voimakkaasti reagoida tällaisiin huolenaiheisiin. Kysymys on kahdenvälisestä instrumentista, jolla on juridinen väline, joka on luotu ja hyväksytty eu kanana huippukouksessa. Tämä on tämä yhteinen tulkintaväline, joka on siis olemassa ja varmastikin jäsenillä on kysymyksiä tähän asiaan, koska siinä selkeästi yksiselitteisesti määritellään näitä käsitteitä ja tällä tulkintavälineellä on juridinen arvo. Kiitos. Kiitos paljon. Aloitamme heti puheenvuorokierroksen esittelijä herra Stais ensiksi. Kollegas, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Baskarille tästä alustuksesta. Sanoit, että SETA on paras ja modernein kauppasopimus, joka on ikinä saatu aikaiseksi. Sanoitte itse, että siinä on kappale, joka käsittelee kestävää kehitystä. Ja siinä on myös velvollisuuksia, se on kyllä totta, mutta kansainväliset sopimukset, esimerkiksi Codex Alimentarius ja säännökset torjunta-aineista. Codex Alimentariuksessahan on torjunta-aineista myös säännöksiä. Standardit ovat alhaisempia kuin, kuin meidän asetustemme standardit. Ei pidä unohtaa, että Kanada ja EU ovat eri mieltä siitä, miten elintarvikkeiden turvallisuus ja terveysstandardit ja ympäristön suojelu voidaan organisoida. Toisin kuin komissio usein olettaa, Setalla on jo nyt vaikutusta meidän työhömme ja lainsäädäntöön EU-ssa. Esimerkiksi keskustelu geenimanipuloista organismeista. Kanadassa tuotetaan jo nyt elintarvikkeita näin, ja Kanada haluaisi myös viedä maasta tällaisia tuotteita. Ja komissio vastoin kansalaisten ja jäsenvaltioiden tahtoa on nyt tehnyt tällaisen sopimuksen ja siirtynyt siihen, että joissakin tapauksissa geenimanipuloiden organismien tuonti EUhun sallitaan ja myös geenimanipuloiden organismien viljely EU-ssa joissakin tapauksissa voitaisiin sallia. Haluaisin vielä puhua direktiivistä, joka koskee puhtaita polttoaineita. Kanada on painostanut ja se haluaisi viedä maasta tai tuoda EUhun myös esimerkiksi tervahiekasta tuotettua, tuotettuja polttoaineita. Komissio ei ole mahdollistanut sitä, että voitaisiin erottaa puhtaat ja saastuttavat polttoaineet. Öljyhiekan, äh, kohdalla siis äh, komissio on antanut periksi. Ja tämä e- on vastoin direktiiviä, joka koskee puhtaita polttoaineita. Ja sitten vielä hormonihäiritsijöistä, niistäkin olemme puhuneet. Olemme puhuneet Olemme nähneet, että hormonihäiritsijöiden suhteen Kanadan ja EUn lähestymistapa on erilainen. Me keskitymme eh, riskeihin ja ennaltaehkäisyyn ja eh, Kanadalla on erilainen lähestymistapa. Me puhumme huomenna hormonihäiritsijöistä. Kanada on ehdottanut kriteereitä, tai komissio on ehdottanut kriteereitä, jotka vastaavat täysin Kanadan toiveita. Komissio yrittää siis muuttaa näin takauven kautta meidän lainsäädäntöämme, ja meille se ei tietenkään sovi. Nova Baskarin Baskarille haluaisin sanoa, että nämä ovat esimerkkejä siitä, miten SETA jo nyt vaikuttaa meidän lainsäädäntöömme jo ennen kuin SETA on allekirjoitettu. Mitä sitten tapahtuu, kun SETA todellakin tulee voimaan? Huononeeko tilanne vai paraneeko se? Tässä on kyse siitä, että halutaisiin poistaa kaupan esteitä, mutta tietyt kaupan esteet ovat meidän standardejamme, mitä tulee terveyteen ja ympäristön suojeluun. Monet näistä laeista ja monet näistä standardeista ovat sellaisia, että Kanadalla ja EUlla on suuria erimielisyyksiä. Eli pitääkö meidän nyt luopua standardeistamme vain kaupan edistämiseksi? Se on kysymykseni. Me haluaisimme tietysti, tai me haluamme tietysti, että vapaaehtoiselta pohjalta voitaisiin tehdä yhteistyötä lainsäädäntöalalla. Teoriassa kukaan ei voi pakottaa meitä panemaan kaikkea täytäntöön juuri näin, mutta tässä pää painopisteenä on todellakin kaupan esteiden poistaminen. On nyt jo nähty, mitä, mihin tämä johtaa. Saattaa saattaa johtaa siihen, että tulee vielä lisää kauppasopimuksia. Tämä riidan ratkaisujärjestelmä on kyllä parempi kuin aikaisempi ISDS-järjestelmä, sen kyllä myönnän, mutta loppujen lopuksi on niin, että investoijat ulkomaalaiset investoijat saavat oikeuksia, joita muilla ei ole. Tämä on väline, jolla investoijat voivat vetää oikeuteen tietyn, tiettyjen valtioiden lainsäädännön säännökset, eikä tällaisia äh, oikeusjuttuja voida estää. Minulla olisi kolme aivan konkreettista kysymystä esittelijänä. Olen nimittäin sitä mieltä, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että ennen kuin setasta päätetään, meidän oikeutemme oikeutemme lainsäätäjinä taataan artikla 218, sen alakohta 10 määrää, että parlamentti pitäisi osallistaa tällaisessa kansainvälisessä sopa, sopimuksessa. Tämä on tietysti arkaluontoinen kysymys. Tämä siis tarkoittaa sitä, että nyt tämän vuoden huhtikuussa on tehty toimielinten välinen sopimus, joka koski parempaa lainsäädäntötyötä. Siinä oli kyse siitä, että pitäisi luoda konkreettisia sääntöjä, jotta parlamentti saa valvontaoikeuden kansainvälisten sopimusten kohdalla. Eli ensimmäinen konkreettinen kysymys teille, Rova Bashkar. Voimmeko olla varmoja, että nämä takuut todellakin täyttyvät ennen kuin me joudumme äänestämään setasta, eli artikla 2018 sen alakohta 10. Onko todella niin, että parlamentille tiedotetaan aina tarpeeksi? Ja sitten artiklan 20 alakohtaa 3. Eh, sen mukaan pitäisi luoda SETA-sekakomitea ja tämä sekakomitea voi hyväksyä oikeudellisesti sitovia päätöksiä ja nämä päätökset olisivat ensisijaisia unionin johdettuun oikeuteen verrattuna. Onko tämä oikein? Pitäisi ennen kaikkea aina kääntyä ensiksi lainsäätäjien eli neuvoston ja parlamentin puoleen, ja tämä pitäisi tapahtua ennen kuin tässä sekakomiteassa tehdään päätös. Eli tämä sekakomitea, sitä ei pidä käyttää mitenkään jarrupalana lainsäädännön hyväksymisessä silloin, kun me olemme eri mieltä asioista. Ja sitten artikla 30.2 setassa siinä määrätään, että tämä sekakomitea voi muuttaa myös pöytäkirjoja ja liitteitä, ei nyt kaikkia niitä, mutta ainakin eh, joitakin niistä, esimerkiksi sääntöjä, jotka koskevat terveys- ja kasvinsuojelutoimia, se on meille tärkeä kysymys parlamentissa ja ennen kaikkea tässä valiokunnassa. Siksi seuraava kysymys teille. Mitä valvontaoikeuksia komissio haluaa, jotta Euroopan parlamentti saa todella tietoja ja jotta se saa yhdessä päättää muutoksista, joita tehdään pöytäkirjoihin ja liitteisiin ennen kaikkea, kun on kyse asioista, jotka ovat tärkeitä lainsäädäntötyölle, jota me teemme täällä ympäristövaliokunnassa. Kiitos. Kiitos. Nyt voimme aloittaa normaalin puheenvuoro kierroksen. Ensiksi herra Gambus EPPstä. Sí, muchas, <coughs> muchas gracias. Eh, kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle myös. Eh, erittäin eh, hyvä tässä kiittää komissiota näistä tiedoista, joita se meille antoi juuri. Niin, sanotaan, että että se tässä tehdään töitä kelloa vastaan. Ja tässä aikaisemmin puhuttiin jo, että se, piti, se aloitettiin kahdeksan vuotta sitten ja sitten me olemme nyt saaneet tämän lainsäädäntöpaketin, joka on herättänyt paljon kiinnostusta kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja myös ulkoasianvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa. Meitä on kuultu neljä kuukautta myöhemmin kuin Intavaliokunta ja kaksi viikkoa sen jälkeen, kun tämä allekirjoitettiin – tämä sopimus. Sanotaan, että varat yksityistetään sen kautta ja sitten siinä sanotaan, että siinä annetaan nimenomaan mahdollisuus joustaa ajatellen näitä kysymyksiä, jotka liittyvät kansanterveyteen, ympäristöön, kulttuuriarvoihin. Ja tavoitteena on suojata investoijia ja investointeja, samoin kuin julkisia etuja. Niinpä halutaan edistää sosiaalista etua ja yritysten yhteiskuntavastuusta tässä puhutaan myös veden yksityistämisestä. Se ei ole eh, mikään tuote, vaan kyse on vesivaroista, joita eh, hallinnoidaan eri tavoin. Se ei ole mikään tuote ja mikään tässä sopimuksessa ei velvoita osapuolia käyttämään vettä eh, kaupallisessa mielessä. Tässä keskustelussa minun mielestäni, meidän mielestämme tässä ei vielä voida päättää sitä, että sanotaanko kyllä vai sanotaanko ei, koska mm, nyt olisi tärkeää viedä päätökseen tämä keskustelu ajoissa. Joka tapauksessa meidän ryhmämme me annamme aika selkeän vastauksen mahdollisimman nopeasti, koska niin kuin tässä sanottiin, ei ole enää muun tyyppiseen keskusteluun aikaa. Ja eh, tällainen määräaika meni ohi jo kuukausia sitten, joten eh, meidän kantamme on selkeä ja se on eh, tämän kauppasopimuksen puolesta. Miss Dalli forbes? Kiitos sitten ST-ryhmästä, edustaja Dalli. Niin, haluan kiittää komissiota siitä, että se on tullut tänne antamaan meille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Siinä osalta on puhuttu puolesta ja vastaan ja on selvää, että kauppasopimusta täytyy tutkia tarkkaan, koska viime kädessä on löydettävä kunnollinen kompromissi ja avoimuus on myöskin välttämättä pelkästään tälle kysymykselle, vaan mille tahansa sopimukselle, jonka EU tekee. Kauppasopimus, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta ajatellut tätä valiokuntaa myös ympäristökysymyksiä. Meillä on pari kysymystä komissiolle, jotka liittyvät suoraan aiheisiin, joista me olemme vastuussa tässä valiokunnassa. Minä haluaisin suoraan lähteä liikkeelle setan arvosta ja sen ympäristömääräyksistä. Jos ajatellaan ympäristön aluetta, ympäristömääräykset, jotka sopimuksessa ovat niissä, puhutaan, puhutaan siitä, että on ylläpidettävä nykyistä suojelun tasoa. Joten siis jos SETAn tulisi olla uusi tasomääritelmä kauppasopimukselle, miksi mennä pitemmälle näissä sitoumuksissa, jotka koskevat ympäristöä. Ehkä komissio voisi antaa meille hiukan lisäselvitystä tästä asiasta. Esimerkiksi Kanada on laaja öljyn viejä, ja se öljyvarannot ovat pitkälti öljyhiekan muodossa ja tällä, tämän hyödyntämisellä voi olla vakavia ympäristövaikutuksia. Haluaisimme täsmällisemmin tietää, veisikö SETA pohjaa pois sellaisen öljyn tuonelta, joka on peräisin ympäristön kannalta vähemmän haitallista lähteistä. Mitä tulee sitten kiistojen ratkaisuun investoijien tapauksissa, se tässä on sekä ISIS-järjestelmä, mutta ympäristön osalta se tässä ei ole samanlaista kiistojen sovittelumekanismia. Miten komissio näkee realistisesti ympäristötoimen, sitomusten toimeenpanon ja kiistojen ratkaisujärjestelmän, josta puhutaan luvussa, joka koskee ympäristöä? Sitten se, miten lähestytään elintarvikkeita ja elintarviketurvallisuutta. Kysyn tästä, koska EU ja Kanada ovat ottaneet hyvin erilaisen vaan mitä tulee elintarvikkeisiin, ennen kaikkea ajatellen merkintöjä ja valvontaa elintarvikkeiden osalta ja myöskin ajatellen eh, rehua ja GMOta ja eh, kloonattuja eläimiä, niistä lähtöisin olevia tuotteita ja mahdollisia riskejä haluaisin tietää, miten tulevissa suuntaviivoissa voitaisiin kenties viedä pohjaa pois varovaisuusperiaatteelta ja myöskin EUn lähestymistavalta. Ja haluaisin komission selittävän, miten tämä suhteellisuusperiaate ja EUn käytössä olevat periaatteet voidaan varmistaa myöskin SETAn puitteissa. Ja SETAn sekä valiokunta, miten osalta se tulkitsee näitä kysymyksiä siis mitä tulee toimenpiteisiin, jotka liittyvät nimenomaan Envi-valiokunnan toimenpaleiden kaikkea eläin- ja kasvinterveyskysymyksiä. Voisiko komissio selittää mm, näitä asioita parlamentaarisia mahdollisuuksia ja muuta, jotka liittyvät tähän liitteeseen, joka koskee näitä eläinterveyden ja kasvinterveyden määräyksiä? Thank you very much. Kiitos paljon. Ja nyt edustaja Görling, ECR. I'm, I'm not going to say... Kiitos puheenjohtaja. En sano paljoakaan tästä, sillä minun käsitykseni on se, että voisimme puhua täällä pitkään kattavasti, niin kuin esittelijä aloittikin, ja katsoin tätä luonnosta, jo, joka hän jakoi viime viikolla, se menee pidemmälle kuin mitä hän juuri täällä valiokunnassa sanoi, ja Minun käsittääkseni tämä ei ole välttämättä mitenkään relevanttia ennen kuin päätämme huomenna. Esitämmekö tästä lausunnon vai voimmeko sanoa vain kyllä tai ei? Jos näin on, niin silloin tämä on oikeastaan ajan hukkaa. Me tuemme SETA-sopimusta. Me tunnustamme sen, miten paljon sen eteen on tehty töitä. Ja me olemme myös nähneet, miten johdonmukaisesti ja kestävällä tavalla sitä on yritetty kyseenalaistaa, ei pelkästään parlamentissa, vaan muuallakin. Ja nyt olemme tulleet sitten siihen vaiheeseen, jossa mahdollisesti sopimus saadaan aikaiseksi. Ja jos me emme nyt hyväksy parlamenttina sopimusta, niin silloin meidän maineemme parlamenttina ja koko EUn maine kyllä vahingoittuu. Nyt jo asia on kulunut liian kauan Brexitin kontekstissa. Tietysti EUlla on vaikeuksia allekirjoittaa, allekirjoittaa kauppasopimuksia ja jos EUlla on vaikeuksia kirjoittaa alle sopimus sellaisen maan kuin Kanadan kanssa, jolla on samanlaiset arvot, niin silloin kyllä ongelmia tulee. Totta kai EUssa monet eivät pidä muuntogeenisistä organismeista, mutta minä en näe minkäänlaista uhkaa EUn GMO-lainsäädännölle. Monet jäsenet yrittävät luoda hysteeristä vastarintaa, joka ei ole perusteltua, jos asiaa ajattelee logistiikka ja jos seuraa esittelijän perusteluja, niin silloin kauppasopimuksia ei voida tehdä ikinä kenenkään tai minkään tahon kanssa, sillä me emme ikinä voi taata sitä, että mitä muutoksia ei tulisi. En todellakaan voi tukea esittelijän kantaa. En usko, että voisimme tällaista lausuntoa esittelijältä tukea. Thank you very Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Alde ryhmän puolesta Jäätteenmäki. Puhun suomen kieltä. Kiitoksia. Komission edustajille kiitokset tästä esittelystä. En ole itse Intan jäsen, joten haluaisin lisää tietoa, että miten tämä käytännössä on paras mitään koskaan neuvoteltu sopimus, kuten sanoitte yrityksille, työntekijöille, ymmärrän sen yrityksille, mutta miten tämä on käytännössä paras sopimus, jos ajattelemme vaikka tätä elintarvikkeiden turvallisuutta, ympäristöä ja vaikka työntekijöiden oikeuksia. Haluaisin ihan konkreettisia esimerkkejä, ei ei korulauseita, koska tämähän pitää selvittää ihmisille, miten tämä parantaa työntekijän asemaa, miten tämä parantaa elintarviketurvallisuutta ja ympäristöasiaa. Sitten toinen kysymys Totesitte, että tämä suojelee herkimpiä maataloustuotteita. Mitä ja miten? Kolmas kysymys tästä investointisuojajärjestelmästä. Ymmärrän, että se suojaa investointeja, mutta miten se suojelee ympäristöä, miten se suojelee työntekijää, miten se suojelee kansanterveyttä. Ja tähän samaan liittyen, oliko tämä investointi eh, tuomiojärjestelmä uudistettu, oliko se Euroopan aloitteesta tähän sopimukseen saatettu vai Kanadan aloitteesta. Ja vielä tämmöinen vähän, vähän niin kuin haasteellisempi kysymys, että miksi tällaista tarvitaan, kun olen ymmärtänyt, että Euroopan unionin jäsenmaissa kaikissa toimii oikeusvaltiosysteemi. Ja en voi väittää, etteikö Kanadassakin toimisi miksi täytyy luoda tällainen, sanotaanko Euroopan unionin omaa päätäntävaltaa supistava järjestelmä. Ja sitten viimeinen kysymys. Entä jos ei noudateta yrityksessä kansanterveyteen liittyviä asioita, työntekijöiden oikeuteen liittyviä asioita – menevätkö ne tähän investointi, in, investointituomioistuinjärjestelmään vai menevätkö ne kansallisiin tuomioistuimiin? Ja tämä viimeinen on erittäin tärkeä kysymys. Kaikki muutkin, mutta näihin kun saa selkoa, niin tietää hiukan enemmän. Ja jos on vähän aikaa, niin ihan toivon kirjallisia vastauksia sitten myöhemmin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Ja nyt kue ryhmän nimissä edustaja Minie. Eh, voorzitter, ik kom net uit de... Eh, Kiitos. Minä tulin juuri kansainvälisen valikunnasta ja siellä olen varjoesittelijän tässä asiassa ja haluaisin ilmoittaa teille, että Inta-valikunnassa on lykätty keskustelusta tästä yhdellä viikolla, koska oikeusyksikön täytyy ensin selvittää, mitä vaikutuksia on näillä 38 julkilausumalla, jotka jäsenvaltiot ovat liittäneet tähän ratifiointiin. Tämä on hyvin mutkikas kysymys ja nyt odotan mielenkiinnolla, mitä tähän sanotaan, mutta on hyvä, että Envikin on saanut aikaa keskustella tästä asiasta, samoin kuin EMPL, valiokunta ja AFET. On harmi, että on niin vähän läpinäkyvyyttä koko tässä menettelyssä, että on ollut vähän mahdollisuuksia saada painotuksia väestöltä tähän kysymykseen. Siksi Onkin mielenkiintoista, että 455 eurooppalaista kanalaista yhteiskunnallista organisaatiota esitti julkilausuman tänään, joka, jotka sanovat, että tälle pitäisi sanoa ei tälle sopimukselle, joten yhteiskunnissa on voimakasta vastustusta siksi, että heidän päidensä yli ollaan tekemässä päätöksiä. Euroopan parlamentin tulisi joka tapauksessa tehdä oma työnsä. Sen tulee käydy vakavaa keskustelua kaikista tämän mutkikkaan ja moniin aloihin puuttuvan sopimuksen äh, sisällöstä. Rovan Göling puhui, että jos tätä ei hyväksytä, mitään sopimusta ei enää voida varmaan tehdä EU-ssa, mutta eikä tapauksessa Euroopan parlamentin täytyy tehdä työnsä, täytyy noudattaa demokraattisia prosesseja. Me olemme täällä valvomassa vallankäyttöä. Meidän täytyy todellakin tutkia, mitä vaikutuksia tällä sopimuksella on. Sillä on hyvin monia vaikutuksia. Kollega Staas esitti hyvin vakuuttavan äh, vetomuksen sen puolesta, että kun on olemassa tämä sekakomitea, mitä vaikutuksia sillä on, samoin myöskin mitä vaikutusta on tällä oikeusjärjestelmällä, tuomistojärjestelmällä, ja on voitu jo todeta, että tätä kautta vaikutetaan hyvin suuresti demokraattisiin päätöksiin, joita tehdään vaikkapa ympäristö- tai kansanterveyskysymyksissä. Ja selvitykset osoittavat, että tämä investointituomioistuin järjestelmä ei kriittisissä kysymyksissä toimi sen kummemmin kuin ISDS olisi toiminut olemissa olevissa sopimuksissa. Tämä myöskin siihen, mitä Rova Jättimäki juuri sanoi, meillä on jo ollut esimerkkejä siitä, että me emme todellakaan nyt voi vain hyväksyä sitä, että pitäisi kiinni olemassa olevasta oikeusjärjestelmästä. On myöskin puhuttu ympäristökysymyksistä, myöskin siitä, että tässä varmuusperiaate muuttuu vaarannetuksi myöskin ympäristö, turvallisuus, glyfosaatit, geneettisesti muutetut organismit. On suuria epäilyjä niihin takuisin, joita SETA pitää sisällään. Tätä on myöskin vaadittu ja on haluttu, että selvitetään myös, mitä vaikutuksia tällä on kansanterveyteen, koska on tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät palveluihin, esimerkiksi lääke- terveyspalveluihin, äh, äh, kätilöihin, paramedik- paralääketieteellisiin palveluihin ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä, joista me olemme vastuussa ja siksi näitä asioita on tarkastettava hyvin tarkasti. Kauppasopimus sinänsä hyvin mielenkiintoista, jos ajattelee, että me harjoitamme kauppaa, mutta onko niitä kauppaa? vaan täytyy harjoittaa nimenomaan tällä tavoin. Mutta jos tällaisia sopimuksia tehdään, silloin pitää olla selkeät pelisäännöt, pitää huolehtia siitä, että kaikki yritykset toimivat samoin edellytyksin. Mutta nyt olemme alentamassa standardeja. Meidän pitäisi pitää kiinni korkeista standardeista. Tämä merkitsee myöskin eroja eri tuottajien osalta totta kai tuote pitää valmistaa hyvin. Meidän pitää todellakin olla hyvin perillä siitä, mitä tämä sopimus, miten se vaikuttaa. Se on mutkikas ja odotan mielenkiinnolla, mitä teemme. Kiitos. Ja nyt sitten enfr ryhmän puolesta Godin. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitä on erinomainen mahdollisuus niin meidän täytyy miettiä, miten sitä väännämme täällä. Nyt täällä taas puhui, kiitän häntä ja sekä komitea, sillä on kaikki mahdollisuudet muuttaa lainsäädäntötekstejä tällä tavoin ilman, että parlamentti pääsee puuttumaan. Ja näissä liitteissä on tärkeitä asioita, koska siellä määritellään esimerkiksi sallitut torjunta-aineet ja äh, elintarvikkeet, samoin kuin erilaiset ehdot, jotka liittyvät äh, elintarvikekysymyksiin. Mutta Euroopan äh, unioni ja sen edustajat, me edustamme demokraattisesti valittuja yksiköitä ja tällä tavoin on käsitelty asiaa pienissä komiteoissa ilman avoimuutta, ilman mahdollisuutta oppositioon. Tämä, tässä sopimuksessa olisi pitänyt olla mahdollisuus ainakin delegoituin säädöksiin niin, että parlamentti olisi päässyt puuttumaan asiaan mutta eh, huonommin kävi. Me olemme Envi-valiokunnassa ja meidän pitää pyytää, että voimme eh, esittää oman eh, lausuntomme kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Ja näin kävi myös silloin, kun halusimme antaa lausunnon TTIPstä. Nämä kasvinsuojelu ja terveysnäkökohdat, ne koskevat kaikkia eurooppalaisia nyt komissio sanoo, että eh, SETA on parhain sopimus, mitä on koskaan allekirjoitettu. Tarkoittaako se, että eh, mm, paras tilanne on se, jossa eh, meitä ei kuunnella laisinkaan? Thank you very much. now... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Liise. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin lyhyesti sanoa menettelystä, että jos meillä nyt on hiukan aikapulaa, kun ajatellaan sitä, miten nopeasti meidän piti tehdä lausuntomme, niin se aikapula johtuu tietysti meistä itsestämme. Muut valiokunnat ovat olleet varanneet enemmän aikaa. Me olemme sellakin itse ympäristövaliokuntana vastuussa siitä, että tilanne on nyt tämä. Yleisesti minulla on sellainen vaikutelma keskusteluista, joita olen käynyt vaikkapa vaalipiirissäni, niin että julkinen mielipide on muuttumassa. Kuusi viikkoa sitten oli hyvin paljon arvostelua, joka kohdistui SETA-sopimukseen. Ja nyt kaiken kaikkiaan olisi enemmän tukea sille ja yhä hiukan enemmän ymmärtämättömyyttä sille, että pieni osa Euroopan unionia, nimittäin Vallonian parlamentti, jarrutti tätä prosessia. Ja tämä on minulle syy siihen, että me nyt emme syistä, jotka välttämättä eivät löydy sopimuksesta, eh, jarruttele täällä edelleen. Koska todellakin tämä on hyvä sopimus, on konkreettisia kohtia, jotka on hyvin puhtaasti määritelty, esimerkiksi hormoniliha. Kanada on tehnyt myönnytyksen, että se ei toimita hormonikäsiteltyä lihaa Euroopan unioniin. Jos kaikkien kollegojen mielestä kaikki oli sataprosenttisesti määritelty, niin silloin meidän pitää sitten kysyä, mikä olisi tilanne ilman SETA-sopimusta, jos me hylkäämme sen. Emme me silloinkaan saa asioita järjest- säädeltyä ja siksi olisi mikään etu siinä, että tämän öljyhiekan vuoksi tämä sopimus hylättäisiin, koska on muita elimiä, joiden kautta tämä sama asia palaisi uudelleen esille. Kun Saksan sosiaalidemokraatit talousministerin Gabrielin ja ulkoministerin äh, luultavasti tulevan Saksan presidentin herra Steinmeierin johdolla sanovat, että SETA on hyvä sopimus ja TTIP on huono sopimus. Minä olin äh, aluksi hiukan hämmentynyt ja sitten otin asiasta selvää. TTIP on laitettu jäihin ja näyttää siltä, että me tiedä milloin sen tämä nostavat tullaan jatkamaan toimia, mutta SETA on hyvä sopimus. Minä huomasin myöskin sen keskustelusta Kanadan suurlähettilään kanssa, koska silloin kävi selväksi, että kanadalaiset todellakin ovat tehneet paljon myönnytyksiä. Amerikkalaiset ovat aika vihaisia jo, koska Kanada antoi paljon myönnytyksiä, joita Yhdysvallat ei olisi tehnyt, joten tämä on todella hyvä esimerkki jolle voidaan rakentaa jatkotoimintaa koska Kanada tietysti pelkää liian suurta riippuvuutta Yhdysvalloista. Vasemmalla ja puolella on merta ja alapuolella on Yhdysvallat, joten siksi Kanada oli valmis tulemaan pitkälti meitä vastaan. Ja pitkälti meitä vastaan, että tämmöinen on annettava tunnustusta, eikä pitäisi nyt sanoa ikään kuin Kanada olisi nyt on omat kantansa lävitse, vaan päinvastoin Eurooppa vei omat kantansa lävitse. Ja tärkeää on todeta myös, että kenen kanssa me voimme tehdä sopimuksen, jos emme Kanadan kanssa – liberaalisesti hallittu, vasemmistoliberaalisesti hallittu maa. Minusta meidän tulisi puhua tämän sopimuksen puolesta, koska se lisää hyvinvointia Euroopassa, eikä meillä ole sitä ylellisyyttä, että me torjuisimme tällaisia talouteen tulevia sysäyksiä. Monissa Euroopan maissa on talouden ongelmia, ja silloin vapaakauppa voi auttaa näiden ongelmien selvittämisessä. Ja mitä tulee meidän kuluttajan suojamia ja muiden eh, normiemme tasoon, niin niistä todellakin on pidetty kiinni. Vielä vihreille seuraavaa, että kun nyt kuuntelen täällä puhujia, tukea herra aivan eh, oikealta ja aivan vasemmalta, ja voivatko vihreät hyvin viime kädessä tällaista kuunnellessaan, heidän pitäisi pohtia sitä todellakin. Olisi tärkeää että saataisiin Euroopan myönteiset voimat tukemaan tätä sopimusta, joka todellakin ottaa hyvin huomioon kuluttajasuojan. Thank you. Kiitos oikein paljon. Sitten seuraavaksi edustaja Forenza. Grazie presidente e gra- Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle tästä alustuksesta. Haluaisin nyt reagoida tähän. Te sanoitte, että SETA on paras mahdollinen kauppasopimus, joka on ikinä neuvoteltu. No minusta tämä on kyllä hieman vaikea ymmärtää. Tietysti olemme iloisia siitä, että valiokunnassa voidaan keskustella SETAsta ja mehän myös vaadimme sitä, että mekin valiokuntana voimme käsitellä asiaa ja voimme esittää lausuntomme asiaan ympäristökysymyksiin, kansanterveyteen ja standardeihin. Ne ovat meille tärkeitä aiheita. Siksi emme olleet ollenkaan tyytyväisiä, että SETAn kohdalla Euroopan parlamentti yrittää nyt hoitaa asian pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman nopeasti. On valitettavaa, että ei ole puhuttu tarpeeksi riskeistä, jotka liittyvät SETAT-sopimukseen. Siksi me olemme kyllä hieman katkeria tai tyytymättömiä tähän menettelytapaan. Täällähän on sanottu myös, että asia pitäisi viedä unionin tuomioistuimen eteen. No sitten itse sisältökysymyksestä. Minun kysymykseni komissiolle olisi seuraavanlainen – Mehän tiedämme, että SETAn keskipisteessä ja muissakin kauppasopimuksissa, uudemmissa kauppasopimuksissa keskipisteessä on se, että tullien ulkopuolisia esteitä poistetaan, ei siis pelkästään alenneta tulleja. Ja näitä tällaisia esteitä on muun muassa myös ympäristöalalla. Nyt minulla olisi tästä kolme kysymystä. Ensinnäkin, Ilmastonmuutos edellyttää sitä, että koordinoimme kansainvälisellä tasolla, mutta setassa ympäristön näkökohtia ei oteta tarpeeksi huomioon. Johdannossa ei esimerkiksi viitata ollenkaan Pariisin ilmastosopimukseen tai kasvihuonekaasujen torjumiseen kappaleesta neljä lähtien käsitellään ympäristökysymyksiä, mutta ilmastokriisiä ja muuta ekologisia, ekologisia kysymyksiä ei mainita. Ja sitten kappaleessa 2022 siellä käsitellään ilmastokysymyksiä, mutta nämä säännökset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Sitten kaupasta ja investoinnista. Niitä varten on luotu riinanratkaisu menetelmiä, mutta ei seuraamuksia, jos ympäristöstandardeja ei noudateta. Miten SETA voisi siis vaikuttaa myönteisesti, kun mehän haluamme torjua ilmastonmuutosta? Sitten vielä energiasta seuraava kysymys. SETAhan kattaa myös sellaiset hyödykkeet, kuten kaasun ja öljyn – voidaanko ne siis jättää myös tullien ulkopuolelle? Ja sitten on kyse myös siitä, että harmonisoidaan standardeja alemmalle tasolle. Me keskustelimme tästä, tästä syyskuussa 2014. Unionihan on yrittänyt edistää sitä, että tietyt alueet jätettäisiin ulkopuolelle, suljettaisiin ulkopuolelle – on hyvin vaikea säännellä fossiilisten polttoaineiden äh, harmonisointia. Tässä nyt vaikuttaa siltä, että fossiilisia polttoaineita suosittaisiin. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Kanadassa muuntogeeniset organismit, organismeja ei tarvitse merkitä alkuperämerkinnöissä, mutta EU:ssa on tietyn äh, kynnyksen ylittyessä merkittävä tuotteeseen, jos siinä on muuntogeenisiä organismeja. Kanadalla ja EUlla on nyt tämä sopimus, mutta miten se vaikuttaa siis muuntogeenisiin organismeihin? Minä lähden siitä, että molemmat osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä meidän on huolehdittava siitä, että meidän ennalta varautumisen periaatteemme ei kärsi. Olisin hyvin kiitollinen, jos voisitte vastata näihin kolmeen kysymykseen. Kollegoillahan oli jo saman suuntaisia kysymyksiä. Toivomme tietysti, että meidän valiokuntamme ottaa huomioon kaikki huolenaiheemme lausunnossa. Kiitos. Seuraavaksi François Grostet. Niin puheenjohtaja, aikon käydä läpi nopeasti nämä. Sanoisin, että voidaan todeta, että tämä sopimus ei ole niin pelottava kuin mitä monet sanovat. Kannattaa katsoa tätä sopimusta tarkasti ja aivan nopeasti sanoisin, että hyvä, että 8.9d siinä vahvistetaan täydet vapaudet niin, että päästään tavoitteiseen ajatellen kansanterveyttä, turvallisuutta, ympäristöä, sosiaalista suojelua tai kuluttajia. Ja se, että tässä on suvereni oikeus määrätä omalla alueellaan, se on voimassa vaikkakin äh, tässä olisi kielteinen äh, vastaus äh, investointituomioistuimesta. Otin ylös tässä myös sen, että tässä on säädöksiä, jotka kehottavat yhteistyöhön silloin, kun tuodaan terveystuotteita markkinoille ja varsinkin patentteja ajatellen, lääketeollisuuden patenttejakin, ja mitä puhutaan yhteistyötutkimushankkeista. Haluaisin tietää komissiolta vielä, mm, mikä on hänen tuntumansa tästä sopimuksesta, miten sopimus voisi vaikuttaa mm, siihen, että lähennetään työtapoja ja mikä on vaikutus emaan. E, sitten onko komissio ottanut huomioon sen, että 20 27 ja 28 ne saattaisivat vaikuttaa tuotteiden hintaan vai onko komissio sitä mieltä, että vaikutus on hyvin pieni? Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Baltso. Kiitos puheenjohtaja. Minä voisin sanoa, että aloitan lyhyellä reaktiolla. Tähän asti on käyty tällaista ideologista tai asiallista keskustelua tällä välikunnassa, mutta nyt herra Liise teki tästä puoluepoliittisesta, koska hän sanoi, että katsoo, että vetää, kun puhuu tästä, että minkälaisella poliittisella näkemyksellä edustavat erilaiset puolueet, joilla on eri näkemys mikä on vastuullista. Minä olisin sitä yhden kysymyksen. TTIP, kuten täällä on todettu, on se, että se on jäissä, mutta jos se ei toteudu ja Yhdysvallat, siis Yhdysvallat toimivat yritykset kanalaisten tytäryhtiöidensä kautta, SETAn kautta voivat toteuttaa kaiken sen, mikä TTIPn kautta ei toteudu. Ei voida sanoa, että, että tämä ei olisi olennainen kysymys siksi, että tämä ei ole niin tärkeä. Olen yhtä mieltä siitä, että on tarvetta perinpohjaiselle analyysille ja keskustelulle, ja on totta, että Eh, täällä on sanottu, että meidän pitäisi suhtautua myönteisesti tähän sopimuksen solmimiseen. Minä olen kyllä sitä mieltä, että tarvitaan lisää tietoa. Kyllä minä suhtaudun myönteisesti asioihin, nimittäin siihen, että Euroopan unionin ympäristönsuojelu ja elintarvike, elintarvikkeiden laadun standardien säilyttämiseen ja pidän tärkeänä myös sitä, että jäsenvaltiot pitävät kiinni itsemääräämisoikeudestaan, koska niillä on valitut, viranoma- valitut hallitukset ja on tärkeää, että huolehditaan ympäristönsuojelusta ja huolehditaan siitä, että pidetään kiinni elintarvikkeiden laadusta ja elintarvikkeiden turvallisuudesta. Tämä on tärkeää. Ja jos kansainväl- yrityksillä on ongelmia, niin silloin ne voivat kääntyä sitten tällaisten äh, yritysten toimistumien suuntaan, mikä johtaa siihen, että nämä yritykset sitä kautta saavuttavat saman aseman kuin itsemääräämisoikeuden, itsenäiset valtiot, joilla on itsemääräämisoikeus. Ja, ja tässä on myöskin pyritty tällaisiin monenkeskisiin sopimuksiin, jotka liittyvät sijoituksen, mutta nyt näyttää siltä, että näiden muiden sopimusten kautta tämä on nyt saavutettavissa, paitsi jos se onnistuu onnistutaan estämään. Thank you very much, Miss Kiitos. Seuraavaksi edustaja Konečna. Děkuji, pane předsedo. Eh, řada těch... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Monet minun kriittisistä huomioista, jotka minä mainita, mainittiinkin täällä jo, ne koskevat ympäristönsuojelua ja epäselvyyksiä ympäristösuojelusäännöksissä säännöksissä ennen kaikkea, mitä tulee riidan ratkaisuun, sillä esimerkiksi julkisten hankintojen säännöt vaikuttavat paljon hallitusten mahdollisuuksiin suojella ympäristöä ja valita vihreitä hankkeita ympäristön suojelemiseksi. Minulla on sellainen tunne, että tämä sopimus siinä muodossa, kun komissio sen neuvotteli, ei vastaa sitä, mitä olemme jo täällä parlamentissa vuosia yrittäneet saavuttaa. Hallituksella pitäisi olla mahdollisuus vapaasti säännellä, ja jos emme sitä takaa, niin silloin tuhoamme vuosia kestäneen työmme. Tämä vaarantaa ympäristön suoja lainsäädännön. Tietysti sopimuksessa on kappale kestävästä kehityksestä, mutta nämä ovat oikeastaan vain tyhjiä sanoja, sanahelinää, joita ei saada pantua täytäntöön. SETA koskee myös vesihuoltoa ja se pitää vettä aivan kuin kauppatavarana tai palveluna, niin kuin mikä tahansa muu. Vesi on todella perusoikeus ja veden saaminen, puhtaan veden saaminen on todellakin keskeinen oikeus, ihmisoikeus. Se on tärkeää kansalaisillemme, enkä usko, että sitä pitäisi tässä viedä neuvotteluiden kohteeksi. Sanoitte, että tämä Sopimus on taloudellisesti kannata, kannattava, mutta on tutkimuksia, joiden mukaan vain prosentissa tapauksista olisi taloudellista hyötyä, joten sanokaa vain suoraan, että tässä on kyse vain liberalisoimisesta, kaiken vapauttamisesta, eikä mistään muusta. Ympäristöstandardit, standardit ja elintarvikkeiden turvallisuus, ei, niitä ei pitäisi edes mainita tässä yhteydessä, sillä eivät, ei, eivät ne teitä kiinnosta. Tämä on siis tä- tällainen sopimus täysin turha sopimus. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er is al eh, heel veel gezegd. Kiitoksia puheenjohtaja. Aika paljon tässä on jo sanottu sitä, mitä itsekin ajattelin sanoa. Kannatan sitä, mutta jos emme saa aikaan sopimusta eh, Kanadan kanssa, niin kenen kanssa sitten voimme saada sopimuksen. François Grostet jo sanoikin, että kun katsotaan nämä 8, 9, 19 artikloja, niin ollaan menty eteenpäin. Mutta haluaisin kysymykseeni vastaukseen. Tämä on äh, Alankomaista ja siinä sanotaan, että tässä katsotaan ainoastaan äh, tulliesteitä, ei kaupanesteitä. esteitä ja kun puhutaan tulevaisuudesta, pitäisi keskinäisesti tunnustaa standardit, eli sellaiset äh, tuotteet, joilla on alemmat standardit, ne pitäisi hyväksyä tällä, näillä markkinoilla. Se ei kuitenkaan tuo mitään yhten, tai tasapuolisia mahdollisuuksia alankomaiden viljelijöille. Jos on sellaisia aloja, jotka joutuvat kärsimään, miten saamme asian tasapainon? Ja sitten se asia, jonka mainitsin juuri, se tulee kahdeksassa, yhdeksässä ja yhdeksäntoista ykkösessä esiin. Ja komissio takaa tasapuoliset mahdollisuudet. Onko tämä nyt todellakin näin? Haluaisin tähän vastauksen komissiolta. Monet viljelijät maassamme kärsivät Euroopan byrokratiasta, eivät kansainvälisestä byrokratiasta. Ehkä tätä kannattaisi katsoa nyt. Se voisi tuoda vastauksia myös viljelijöille. Kiitos. Ja nyt voimme antaa komissiolle mahdollisuuden vastata näihin lukuisiin kysymyksiin. Haluaisin muistuttaa jäsenille, että tulkkaus on tarjolla enää vain 10 minuuttia ja sitten jat- jatkamme kokousta englanniksi. Komission jäsen, olkaa, tai komission edustaja, olkaa hyvä. Questions. Kiitos. Tästä tuli monia kysymyksiä. Yritän jakaa ne ryhmiin ja vastata kaikkiin. Aloitan ehkä kysymyksistä, jotka koskivat tämän sekakomitean, SETA-sekakomitean valtuutuksia, sitä mitä se saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä. Tämä sekakomitea ei ole ulkoinen, riippumaton sekakomitea. Se koostuu sopimuksen osapuolista, ei EUsta ja Kanadasta. Se voi tehdä vain päätöksiä, joihin kumpikin osapuoli suostuu. Jotta EU voi tehdä päätöksen tässä sekakomiteassa, se voi tehdä päätöksen vain neuvoston päätöksen pohjalta ja sen pitää vastata lainsäädäntöprosessin vaatimuksia. Sekakomitea ei voi muuttaa SETA-sopimuksen tekstiä, se voi muuttaa vain tiettyjä liitteitä, kuten jotkin teistä mainitsivat. Kaikki tekstimuutokset, niiden pitää käydä läpi normaali prosessi, jossa ovat mukana neuvosto ja parlamentti. Kyllä, sekakomitea voi muuttaa tiettyjä liitteitä, jotka koskevat terveys- ja kasvinsuojelutoimia, mutta toisaalta on normaalia, että kauppasopimusten pohjalta voidaan käsitellä ekvivalenssia eli vastaavuutta, mutta päätökset vastaavuudesta on tehtävä EUn sääntelyprosessin per, perustelujen mukaisesti, eikä voida mitenkään poiketa normaalista prosessista. Lisäksi on täysin sovellettava ennaltavarautumisen periaatteita ja sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi MRL ja tiettyjä torjunta-aineiden tasoja. Nämä torjunta-aineiden MRLien kynnysarvot, ne koskevat kaikkia tuotteita, jotka tulevat EUn alueelle, joten niitä ei voida muuttaa pelkästään yhden maan kohdalla. Kaikki päätökset vastaavuudesta, jotka on tehtävä, voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun on kattavasti analysoitu se, onko tietyt terveys- ja kasvinsuojelutoimet vastaavia ja tarjoavatko ne samankaltaisen suojelun tason, kun tämä analyysi on tehty. Tämä päätös sen mukaan, mitä EUn sisäisissä prosesseissa määrätään, nimittäin että komissio, tämä perustuu komission päätökseen. Sen jälkeen asiasta vastaava komitea käsittelee päätöksen ja vasta sen jälkeen sekä komitea voi tehdä päätöksen. Puhun tässä siis EUn prosesseista, mutta komissiolla on tietysti omat prosessinsa mikään SETA-sopimuksessa ei voi muuttaa tuote turvallisuusstandardeja tai terveysstandardeja, oli kyse sitten muuntogeenisistä organismeista tai kasvuhormoneista. Konalaisten tuotteiden pitää täysin noudattaa näitä sääntöjä. Mikä tahansa tullin poistaminen tai mitkä tahansa kiintiöt, jotka olemme EU: EU-na tarjonneet Kanadalle SETA-sopimuksessa, ja mitkä tahansa kanadalaiset tuotteet, jotka tulevat näiden kiintiöiden kautta EU: EU-hun, näiden kaikkien tuotteiden on noudatettava tuote- ja terveyssäännöksiä ja standardeja, eli näitä sääntöjä ei voida kiertää. Tämä on todettu ei pelkästään sopimuksessa, vaan myös tässä yhteisessä tulkintavälineessä, joka on väline, joka on oikeudellisesti arvokas. Se on artiklan Viinin yleissopimuksia koskevan yleissopimuksen artiklan 31 mukaisesti oikeudellisesti sitova. Tämä väline korostaa hyvin selkeällä tavalla tätä ja siinä on myös viittaus sitä sopimukseen. Eli huolenaiheet esimerkiksi elintarviketurvallisuussäännöksistä, niihin on viittaus. ennaltavarautumisen periaate on ankkuroitu EUn yleissopimuksiin, eikä SETA voi niitä muuttaa, jos sopimus ei mainitse ennalta varautumisen periaatetta, niin silloin kotimainen lainsäädäntö on ensisijainen, eli muuntogeenisten organismien suhteen mikään ei muutu. Sitten ympäristön suojelu ja velvollisuudet, työ ja työntekijöiden oikeuksien ja kaupan säännösten suhteen. Nämä velvollisuudet ovat sitovia, joten sopimusosapuolet ovat vastuussa velvollisuuksien noudattamisesta. Mitä velvollisuuksia työpuolella sitten pitää noudattaa? Ensimmäistä kertaa Kanada on kauppasopimuksessa hyväksynyt velvollisuuksia, jotka liittyvät ilon keskeisiin yleissopimuksiin – Kanada ei ole ratifioinut neljää näistä kahdeksasta keskeisestä yleissopimuksesta. Eh, ja näiden sopimusneuvottelujen jälkeen Kanada on ratifioinut kolme niitä lisää, eli yksi vain on ratifi- ratifioimatta, ja Trudon hallitus on alkanut siitä jo neuvottelut, joten tällä on va- myönteistä vaikutusta myös ilo-yleissopimuksiin. Ympäristöpuolella on myös selvä velvollisuus ja sitoutuminen, sitoutuminen noudattaa ilmastosopimuksia ja yle, kansainvälisiä sopimuksia. Ei Pariisin ilmastosopimusta ole mainittu erikseen, mutta tämä sopimus neuvoteltiin ennen kuin Pariisin ilmastosopimus allekirjoitettiin, mutta sopimusosapuolten aikomus on hyvin selvä, tämä yhteinen tulkintaväline. Ja tässä vaiheessa Suomen koppi haluaisi ilmoittaa, että valitettavasti päätulkkimme on ilmoittanut meille, että tulkkaus loppuu tältä päivältä tähän. Kiitos kärsivällisestä kuuntelusta. Management of resources um, on, um, on CSR, corporate social responsibility, um, um, and